Okay, colleagues, if everybody could... Oh, it's very loud. If everybody could take... No niin, kollegat, jos voisitte istuutua. Me olemme jo aikataulusta hieman jäljessä ja meillä on hyvin tärkeä asia esityslistalla tänä aamuna. Monet jäsenistä osallistuivat viime viikolla kuulemistilaisuuteen täysistunnossa käytyyn keskusteluun jossa keskustelimme Ebola-kriisistä ja miten siihen tulisi reagoida. Tuossa keskustelussa kävi ilmi, että on lyhyen aikavälin hätätoimenpiteitä, joita tarvitaan Ebolan taltuttamiseen, koska se tappaa yhä enemmän ihmisiä. Siitä on kehkeytymässä yksi vakavimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Ja toiseksi meidän täytyy ottaa opiksi myöskin pitkällä aikavälillä tästä kriisistä. Eli miten me reagoimme tänään, mitä täytyy tapahtua nyt ja sitten pitkällä aikavälillä, miten me estämme, että tämä tapahtuu uudelleen. Minun teki vaikutuksen luku, jonka mukaan enemmän ihmisiä on kuollut tämän kriisin aikana kuin sen jälkeen, kun Ebola ensimmäistä kertaa identifioitiin 50 vuotta sitten. Eli kohta käynnistämme Ebola-kuulemisen, mutta ensin meidän täytyy hyväksyä esityslista tähän kokoukseen. Toivon mukaan se kelpaa kaikille. Ja sitten kuulemisen loppuvaiheessa annan muutaman puheenjohtajan ilmoituksen, jotka liittyvät puheenjohtajan ilmoituksiin ja kuulette saman tiedon koordinaattoreiltannekin joka tapauksessa. Eli mennään suoraan kohtaan Ebola. Meillä on läsnä asiantuntijoita asianomaisista maista, niistä maista, joihin Ebola on iskenyt. Meillä on kumppanimaiden edustajia, he siis reagoivat tähän kriisiin. Sitten on kansalaisjärjestöjä ja kansainvälisiä järjestöjä, jotka tekevät työtä kentällä. Eli toimimme seuraavalla tavalla. Ensimmäiseksi kuuntelemme kentällä toimivia asiantuntijoita ja sairauden kourissa taistelevien maiden edustajia. Sitten voitte esittää heille kysymyksiä. Ja näiden puhujien jälkeen annamme puheenvuoron EUn toimielimille, jotka voivat myöskin sitten vastata kysymyksiinne ja voivat reagoida siihen, mitä kuulivat asiantuntijapaneelilta. Eli asiantuntijapaneeli Ibrahim Sori, hän on Sierra Leonen suurlähettiläs Euroopan unionissa. Suurkiitokset siitä, että tulitte tänään paikalle. Sitten Metsän Sans Frontier-järjestön toiminnanjohtaja Leon Prop. En näe, onko hän paikalla? Kyllä. Niin, tämä on niin pieni huone, että meillä ei ole täällä riittävästi tilaa kaikille puhujille valitettavasti. Ja sitten Lääkärit ilman rajoja järjestö tekee kenttätyötä. Niin nyt tässä menin hieman sekaisin, sanoo puheenjohtaja. Siis herra Stokes edustaa Lääkärit ilman rajoja järjestöä täällä. Sitten Leon Prop, hän johtaa EUn punaisen ristin toimistoa. Hän on myöskin paikalla. Richard Brennan, hän vetää WHOssa hätätilanne yksikköä ja sitten Sarah Gonzales USAIDista. Siis hän edustaa Yhdysvaltojen toimistoa Euroopan unionissa ja viime viikollahan Yhdysvallat ilmoitti, että se on lähettämässä joukkoja tuolle alueelle. Eli kuuntelemme ensimmäiseksi näitä viittä asiantuntijaa, sitten voitte esittää kysymyksiä ja sitten annamme puheenvuoron EUn edustajille komissiosta, ECOsta, DEVKosta ja ulkosuhdehallinnosta. Eli ensin lähdemme liikkeelle asiantuntijapuhujista. Ja jos voisitte pitää mielessänne sen, että me haluamme tietää, mitä tarvitaan nyt heti, mitä esteitä matkalla on, mitä me EUn parlamentin jäseninä voimme tehdä, jotta te saatte sen, mitä haluatte, ja mitä me voimme tehdä pitkällä aikavälillä miten me voimme estää tämän toistuvan. Eli ensimmäiseksi annan puheenvuoron eh, Ibrahim Sorille, Sierra Leonen eh, suurlähettiläälle EU-ssa. Hän saa kahdeksan minuuttia. Thank you, sir. Uh, thank you. Paljon kiitoksia, arvoisa rouva puheenjohtaja. Tämä on tuttu tapaaminen. Olen pitkään toiminut maassani parlamentaarikona Mm. Ja monet parlamentaarikoista täällä kuuluvat PGA-järjestöön. Arvoisa puheenjohtaja, ylhäisyytenne arvoisat suurlähettelijät, hyvät komitean valiokunnan jäsenet, arvoisat kokousvierat, hyvät naiset ja herrat. Heti alkuun haluan sydämellisesti kiittää valiokuntaa siitä, että olette järjestäneet tämän kokouksen, jonka aikana voimme keskustella Ebola-epidemian tilanteesta Manojoen alueella erityisesti maassa, omassa maassani Sierra Leonessa sekä Liberissä tai Gineassa. Tämä kokous osoittaa, kuinka päivän polttavasta asiasta on kyse ja kuinka tärkeänä tätä pidetään kansainvälisessä yhteisössä – juuri tämän Ebola, Ebola-viruksen puhkeamisen myötä. Saanen onnitella teitä myöskin Eurooppa-vaalien tuloksesta, jotka järjestettiin huhtikuussa. Jotkut teistä ovat täällä aivan uusina jäseninä mukana, toiset taas tulivat valituksi uudestaan. Kun Sierra Leonessa, Sierra Leonessa ensimmäistä kertaa tapaus havaittiin toukokuussa ja maaliskuussa ensimmäinen tapaus löydettiin Gineasta ja sen jälkeen Liberiasta, niin maamme hallitus on tehnyt yhteistyötä kehitysyhteistyökumppaneiden kanssa ja tarkoituksena on rajata viruksen leviäminen. Kriisin myötä hallitus on perustanut koordinaatiomekanismin yhteistyössä WHOn Lääkärit ilman rajoja, MSFn, UNICEFin ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Lisäksi on perustettu ministeriöiden välinen valiokunta, jonka tarkoituksena on tehostaa ministeriöiden yksiköiden ja järjestöjen toimintaa tulevan kuuden kuukauden aikana. Tarkoituksena on tarjota tukitoimenpiteitä ja muita toimenpiteitä, joiden avulla yritetään hillitä tämän epidemian laajentuminen. Meillä on olemassa evd liittyvä ohjelma, joka on laajuudeltaan 60-90 päivää. Tämän olemme tehneet yhdessä WHO, MSF ja muiden järjestöjen kanssa. Tarkoituksena on varmistaa, että rahoitukselliset välineet ovat käytettävissä tällaisen tukiohjelman toteuttamiseksi. Hätätila julistettiin elokuussa. Tarkoituksena on varmistaa, että eristetään viruksen epikeskus, lisätä tiedon välitystä, ottaa käyttöön uusia hautausmenettelyjä. Lisäksi on otettu käyttöön valistuskampanjoita, joilla yritetään varmistaa, että viranomaiset, uskonnolliset johtajat, kansalaisjärjestöt, muusikot, kaupiat ja muut tietävät, mikä on tilanne. Tässä yhteydessä tärkeänä asiana voidaan pitää juuri tartunnan jäljittämistä. Tämä on tärkeää, jotta ihmiset voidaan eristää, mikäli he kantavat tätä virusta. Erityisen tärkeää tämä on, kun huomioidaan, millä tavalla maassamme yhteiskunta toimii ja miten läheisessä yh- yhteydessä yhteiskunnan ö, toimijat ovat toisiinsa. Me tiedämme, että tässä yhteydessä virus on iskenyt kolmeen neljästä alueen maasta lukunottamatta Norsunluun rannikkoa ja ottaen huomioon meidän vastuumme estää epidemian laajentuminen kansainvälisesti, niin me olemme hallituksessamme ryhtyneet vastatoimenpiteisiin yhteistyössä MRUn ja ECOVASin kanssa. Me olemme järjestäneet ensimmäinen elokuuta 2014 oman kokouksemme. Lisäksi tarkoituksena on yrittää hillitä taudin leviäminen, mutta myöskin varmistaa, ettei tämä tauti pääse laajenemaan maamerajojen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että teemme myöskin kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti toimintamahdollisuuksien vahvistamista taistelussa Ebolaa vastaan. Positiivisia reaktioita on havaittu, meille on annettu rahaa ja lääkinnällistä ja logistista tukea, mutta silti alue on aika lailla ymmällään tästä erittäin suuresta haasteesta ja siitä, kuinka paljon varoja tarvitaan tämän taistelun aikana. Huippukokouksen jälkeen Sierra Leone ryhtyi vastatoimenpiteisiin, jotka liittyvät kansalaisten esittämiin huolenaiheisiin ja kumppaneiden esittämiin huolenaiheisiin. Näihin kuuluvat muun muassa uusien tilojen, sänkyjen, henkilökunnan ja laitteiden tarjoaminen, lisäksi laboratoriotoiminnan tehostaminen, kolmanneksi lisäajoneuvon ambulanssien ja kuljetusvälineiden hankinta ja logistinen tuki. Neljänneksi henkilökohtaisen suojavälineiden hankinta ja tuki laitteiden tarjoaminen. Viideksi Ebolaan liittyvän valistus- ja koulutustoiminnan tehostaminen. Ja kuudenneksi tällaisen hätäpuhelukeskuksen perustaminen. Arvoisa rouva puheenjohtaja, me olemme ottaneet käyttöön myöskin erityistoimenpiteitä. Me olemme pyytäneet kansalaisia pysymään kotonaan kolmen päivän ajan. Näin voimme käydä jokaisessa kodissa kertomassa tilanteessa, tilanteesta, valvomassa ja tarkkailemassa, miten tilanne on edennyt. Tämä kampanja pyrkii siihen, että kaikki tietävät, mikä on Ebolaan liittyvä tämänhetkinen tilanne, varmistaa, ettei tartunnan saaneita erityisesti lapsia syrjitä. Lisäksi yritetään valistaa, että ihmiset käyttäisivät saippua käsiä pestäessään. Siksi olemme tarjonneet puolitoista miljoonaa saippua ihmisten käyttöön. Lisäksi olemme pyrkineet tehostamaan terveydenhuoltojärjestelmää. Arvoisa puheenjohtaja, Ebola-viruksen aiheuttama tilanne on johtanut siihen, että hallitus joutuu oikeastaan kaikissa toimissaan keskittymään juuri tähän Ebola-kysymykseen, mutta siitä huolimatta emme ole pystyneet vastaamaan tähän haasteeseen. Monet ihmiset ovat kuolleet. Tämä on aivan uusi tilanne meille ja taistelu on vaikuttanut talouteemme ja myöskin ihmisten hyvinvointiin. Ihmiset pelkäävät, eivätkä voi oikein ymmärtää sitä, että tällainen tauti voi viedä ihmishenkiä ja ei anna ihmiselle mahdollisuutta haudata läheisimpiään. Kriisi on pahentunut entisestään ja näyttää siltä, että kriisi on aina yhden askeleen edellä meitä. Tähän mennessä 1745 tapausta on vahvistettu Ebola-tartunnaksi ja niistä 505 on menehtynyt. Tarkoituksena me olemme myöskin havainneet, että monet hoitotyöntekijät ovat menehtyneet tässä taistelussa Ebolaa vastaan 34 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä sekä lisäksi myöskin neljä lääkäriä. Tämä on johtanut siihen, että myöskin kansalaisten keskuudessa pelko kasvaa entisestään, koska myöskään muita sairastapauksia ei voida hoitaa, koska pienet klinikat ja sairaalat ovat sulkeneet ovensa. Kansainvälinen yhteisö EU ovat tietoisia siitä, että Sierra Leone on pystynyt vahvistamaan omaa toimintaansa ja hallinnollista järjestelmäänsä, oikeusvaltion periaatetta, ihmisoikeustilannetta ja naisten asemakin on pystytty vahvistamaan. Ja UNIPSIL-yksikön poistaminen maaliskuussa on osoitus siitä, että maassa on tehty hyviä, hyvää työtä menestyksekkäästi. Me olemme jo havainneet, että talous on heikintynyt, inflaatio on laskenut alle 10 prosenttiin. Nyt olemme 6,5 prosentissa, kun se joulukuussa 2012 oli vielä 12 prosenttia. IMF on arvioinut, että BKT tulee laskemaan 3,3 prosentilla ja se tarkoittaa sitä, että se laskee 11,3 prosentista 8 prosenttiin. Ja tämä tapahtuu vain viisi kuukautta sen jälkeen, kun olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta nyt näyttää siltä, että tilanne tulee heikkenemään. Nämä hyvät aikansaannokset ikään kuin mitätöityvät tämän kriisin myötä. Nyt meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia kriisillä on koulutussektoriin, sillä koulut ja opetuslaitokset joutuvat toistaiseksi pitämään ovensa suljettuina. Arvoisa puheenjohtaja, Sierra Leone, Guinea ja Liberia kuuluvat edelleenkin kansainväliseen yhteisöön ja he haluavat osallistua globaalissa taistelussa mukana. Tällä hetkellä me taistelemme erittäin suuren haasteen kanssa ja me toivomme, että ne maat, jotka ovat asettaneet lentorajoitteita, pohtimaan näitä päätöksiään uudestaan, sillä ne vaikuttavat WHO, MSFn ja muiden kehitysyhteistyökumppaneiden mahdollisuuteen tarjota maallemme tarvitsemaamme logistista ja talo- lääkinnällistä apua. Kun otetaan huomioon tämä Ebola-tilanne, niin Länsi-Afrikan Brysselissä toimivat suurlähettilät ovat yhteistyössä Afrikan unionin ja AKT-maiden suurlähettiläiden kanssa ryhtyneet Ebola-aiheista liittyvään diplomaattiseen keskusteluun. Keskustelun tarkoituksena on varmistaa, että tukea saadaan vielä enenevässä määrin alueellamme käyttöön. Arvoisa rouva puheenjohtaja, minä todellakin haluan kiittää Euroopan unionia siitä, miten tähän kriisiin on reagoitu. Olette ilmoittaneet, että 150 miljoonaa euroa on nyt käytettävissämme sen lisäksi, että meillä on jo 12 miljoonaa euroa käytettävissämme ja lisäksi olette sitoutuneet siihen, että me voimme vahvistaa terveyssektoriamme 38 miljoonalla eurolla. Tämän tukipaketin tarkoituksena on tehostaa terveysalan toimintaamme sekä tämän kriisin aikana että sen jälkeen. Lisäksi on sovittu elintarvikeavusta, vesiavusta ja saniteettitiloihin liittyvästä avusta ja tämä on erittäin tärkeää silloin, kun yritetään vaalia kansalaisten terveyttä. Lisäksi tarkoituksena on järjestää myöskin, tai muistuttaisin 19. syyskuuta järjestetystä kokouksesta Euroopan ulkoisen ulkosuhdehallinnon kanssa. Siellä sovittiin 80 miljoonan euron lisätukipaketista. Arvoisa rouva puheenjohtaja, haluaisimme kiittää teitä tästä esittämänestä avusta taisteltaessa Ebolaa vastaan meidän alueillamme. Oikein paljon kiitoksia. Thank you very much. We've also been... Kiitos. Ginean suurlähettiläs on myöskin tullut paikalle, eli olemme hyvin kiitollisia siitä, että tulitte tänään paikalle ja varmaan kaikki jäsenet lähettävät solidarisuuden osoituksia teidän ja kansalaisille, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa ja tietenkin meidän tarkoituksena on tarkastella sitä, mitä me käytännössä voimme tehdä. Sitten seuraava puhuja on Christopher Stokes Lääkärit ilman rajoja järjestöstä. Hän kertoo omasta järjestöstään ja kenttätyöstä ja toivon mukaan myöskin siitä, mitä siellä tarvitaan. Teillä on puheenjohtaja kahdeksan minuuttia. Kiitos, kiitos kutsusta kehitysyhteistyövaliokuntaan ja on hyvä, että parlamentti kiinnittää tähän asiaan huomiota. Meitä on pyydetty päivittämään teidät tilanteesta kentällä ja kertomaan myöskin ongelmakohdista ja miten tähän tilanteeseen tulisi reagoida. On selvää, että tilanne ei ole hallinnassa yhdessäkään kolmessa maassa. Liberiassa, Monroviassa, hoitokapasiteetti potilaille se ei juurikaan ole viime kuukausina kasvanut. Tapausten sellaisten tapausten määrä, ihmiset, joita ei ole päästetty sairaaloihin, vaan lähetetty takaisin kotiin, tämä määrä on hyvin korkea ja on hyvin huono kuva myöskin sen suhteen, mitä muualla maassa tapahtuu, eli Monrovian pääkaupunkin ulkopuolella. Meidän tietojemme mukaan vain tusina lisävuodepaikkaa on saatu Monrovian ulkopuolelle järjestöiltä Sierra Leonessa. Numerot ovat kasvuun päin, kuten Liberiassa ja Gineassakin. Olemme nähneet, kuinka kapasiteetin takia potilaita kuljetetaan kautta maan Freetownista maan keskustaan Ginemaan, koska riittävästi ei ole hoitokeskuksia kentällä. Ja ensimmäistä kertaa viime viikolla itse asiassa saturaatiopiste saavutettiin Genemaassa ja meidän täytyy, täytyy avata uusi keskus Bohon. Kineassa siellä Sieltähän epidemia lähti liikkeelle 6-7 kuukautta sitten. Siellä edelleen tulee epidemia huippuja tietyillä alueilla ja uusia tautitapauksia muualla maassa. Konakrin tilanne näyttäisi olevan jokseenkin hallinnassa. Eli kuva näistä kolmesta maasta on todella huolestuttava. Ollaan myöskin huolissaan siitä, että Ebola ehkä leviää tai on jo levinnyt naapurimaihin, koska tässä on raportointiongelmia raja-alueella esimerkiksi Norsulurannikolla. rannikolla Eli kapasiteetti on asetettu koetukselle. Potilaita jää, lähetetään takaisin kotiin yhteisöihinsä hoitokeskuksista ja täten he sitten tartuttavat taudin naapureihinsa, lähimmäisinsä ja niin edelleen. Tapausten määrä tuplaantuu joka kolmas viikko ja tämä saa meidät keskustelemaan tämänhetkisen toimenpiteiden ajoituksesta. Palasin Monroviasta ja haluaisin vahvistaa sen, mitä sieraloinen suurlähettiläs sanoi. Toisin sanoen kriisin sisällä on kriisi, eli sairaaloita suljetaan, osa on jo suljettu. Monroviassa ei ole yhtään ainoasta julkista sairaalaa, joka olisi auki tällä hetkellä. Eli edes keskinkertaisia oloja ei ole, jos joku saa esimerkiksi haavan. Eli ihminen saattaa vuottaa kuolemaan saakka, koska ei ole mitään paikkaa, jossa potilaita voitaisiin hoitaa. Eli kriisi kriisissä, tähänkin kysymykseen tulisi puuttua. Me olemme kutsuneet Ebola-epidemiaa ennen näkemättömäksi viimeisen kuuden kuukauden aikana. No, viime kuukausina tietoisuus YK jäsenvaltioiden ja EU-toimielinten keskuudessa on kasvanut myöskin Kiinassa, Japanissa ja niin edelleen. Ja vihdoin viimein nyt kuuden kuukauden kuluttua on saatu lupauksia ja ne, ne, niillä reagoidaan tähän kriisin suuruuteen ainakin ähm, suhteessa siihen, miten tämän kriisin on äh, ennustettu kehittyvän. Meidän mielestämme tässä ollaan kuitenkin liian alhaisella tasolla. 17 keskusta ja 1700 vuodepaikkaa YKlta, sitten isossa, isolta Britannialta jonkun verran vuodepaikkoja Sierra Leonessa ja Ranska todennäköisesti tulee rakentamaan Ebolan hoitokeskuksen. Mutta kentällä toistaiseksi me emme ole nähneet äh, minkäänlaista varsinaista tehokkuutta näissä toimissa. Me pelkäämme, että tässä me menetämme taistelun aikaa vastaan. Me olemme nyt jo jälkijunassa, kuten oltiin aivan alusta lähtien. Ja on myöskin selvää, että EU ei ole saanut jäsenvaltioita liikkeelle. Me järjestämme päivittäisiä briefauksia viime viikolla Ranska, sitten saimme kysymyksen Saksalta. Siis briefaamme näitä maita ja kerromme, mitä kentällä tarvittaisiin, minkälaista koulutusta tarvittaisiin, millä vauhdilla – ja nämä tehdään täysin surpaloidusti yksi toisensa jälkeen, mutta mitään koordinoitua suunnitelmaa ei ole. Ja kuitenkin tähän tarvitaan valtaisan iso reaktio. Me tarvitsemme eh, kansalliset joukot liikkeelle näissä kolmessa maassa, mutta kuten suurlähettiläs sanoi, ja ainakin tämä pätee Monrovia, niin eh, terveydenhuollon työntekijät eh, joutuivat ensimmäiseksi epidemian uhreiksi. Omissa hoitokeskuksissamme puolet potilaista olivat liberialaisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Eli he ovat todella hankalassa tilanteessa. Kansalaisjärjestöt ovat lähteneet liikkeelle, mutta liikkeelle lähtö on ollut aika hidasta. Ja sitten mitä tulee kansainväliseen toimintaan, niin on annettu julkilausumia ja lupauksia, mutta kentällä ei kovinkaan paljon ole tähän mennessä tapahtunut. Yksi asia, jota haluaisimme painottaa, on se, että on selvää, että kaikki toimet, joihin on ryhdytty, niissä täytyy pitää kiinni turvallisuudesta. Eli täytyy antaa asianmukaista koulutusta ja jos näin ei tapahdu, niin silloin vaarana on se, että pahennetaan epidemiaa entisestään. Tietyt aloitteet, joita on tehty, ne itse asiassa ne, ne, näitä johtaneiden henkilöiden keskuudessa oli tartuntatapauksia. Me haluaisimme puhua sen puolesta, että saataisiin Medivac ja me kirjoitimme Lady Ashtonille korkealle edustajalle elokuun puolessa välissä ja me olemme eh, taistelleet tämän puolesta heinäkuun lopusta lähtien. Tämä on meidän tiimiemme kannalta eh, avainkysymys ja myöskin muiden avustusjärjestöjen kannalta me olemme, meillä on tuhansia vapaaehtoisia, me olemme pyytäneet menivä ratkaisua ja meillä oli ensimmäinen tapaus viime viikolla ja kesti 48 tuntia, eh, jotta lentokone saatiin laskeuduttua ja saimme koneen Yhdysvalloista, koska se oli nopeampaa kuin EUsta, koska EUssa mikään ei ollut valmiina. Ja tällaista valmistautumista me pyytäisimme heti lähtökohtaisesti Euroopan unionitakin. Sitten eh, yksi asia, joka olisi helppo järjestää, olisi ilmasilta henkilöstölle, näytteille, ehkä myöskin lääkinnällisille evakuoineille. Me olemme tehneet ehdotuksia komissiolle, mutta odotamme edelleen vastausta. MSF ja ilmeisesti muutkin järjestöt, me olemme järjestäneet omat ilmasiltamme, koska me emme voineet yksinkertaisesti enää odottaa. Johdantopuheenvuorossa otitte esille pitkän aikavälin ratkaisut, on selvää ja ehkä tähän päätän puheenvuoron. Me tarvitsemme terapeuttisenkin ratkaisun tähän asiaan ja me, kuten muutkin, me tulemme olemaan osana operationaalista tutkimusta kentällä, jotta löydettäisiin parhaat äh, rokotteet ja hoidot Hallitukset ja yksityisen sektorin täytyy tehdä yhteistyötä, jotta mahdollisimman paljon nopeammin saadaan rokotukset aikaiseksi meillä tulisi olla jonkinlaisia vahvoja kannusteita tutkimukselle ja kehitykselle, mutta halusimme painottaa sitä, että tällä hetkellä mitään terapeuttista ratkaisua ei ole tarjolla. Ja vaikkakin täytyy selvästikin ponnistella ja tässäkin täytyy saada asioita liikkeelle, niin toistaiseksi ainoa tapa, jolla voimme reagoida tilanteeseen on lähettää kentälle isoja joukkoja ja että toimimme vahvasti näissä yhteisöissä alueilla. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Thank you very much. And some very... Kiitos. Huolestuttavia asioita. Ulkosuudenhallinnon edustaja on täällä paikalla ja he varmaankin reagoivat tähän, mutta varmaankin tämä jäseniä huolestuttaa. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Leon Propille. Hän johtaa Punaisen ristin EU-toimistoa ja Punainen ristikin toimii aktiivisesti näissä maissa. Kuusi minuuttia. Thank you very much, Madam Chair, for... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset, että saan puhua järjestömme nimissä täällä kerron teille lyhyesti siitä, mitä olemme tähän mennessä tehneet ja mikä on tämänhetkisesti katsottuna se keskeisin työmaa ja suurimmat haasteemme. Maaliskuusta lähtien olemme olleet tässä toiminnassa mukana. Para-aikaa toimimme neljässä maassa ja yhdeksässä muussakin maassa, joissa yritämme vain olla valmiina, eli Mali, Senegal, Benin, Togo, Chad, Keski-Afrikan tasavalta, Gambia. Mitä tulee hoitotoimenpiteisiin, niin Sierra Loelnen pyynnöstä olemme perustaneet Kinemaan 60 vuoteen hoitokeskuksen. MSFn edustaja viittasi jo hoitoon ja haluaisinkin kertoa teille muista aiheeseen liittyvistä seikoista. Me olemme mukana ruumiiden käsittelyssä Sierra Leonessa, Liberissa, Gineassa. Te tiedätte, että ruumiit ovat vielä ongelmallisempia kuin elävät ihmiset. Joissakin maissa, kuten Gineassa, yli 95 prosenttia haudutusta ruumiista kantavat tämän viruksen ja meidän täytyy vain katsoa, että miten saamme kunniakkaasti ja arvokkaasti haudattua vainaat, mutta lisäksi tulisi välttää, ettei virus pääse leviämään. Lisäksi me katsomme, millä tavalla tauti leviää, sen kontaktin jäljityksestä on kyse Me olemme tukeneet myöskin kansainvälisen yhteisön toimenpiteitä alueella. 133 henkilöä olemme lähettäneet alueelle. Sierra Leonessa, Liberissa, Gineassa, Nigeriassa meillä on yli 4000 vapaaehtoista työntekijää taistelemassa tätä ongelmaa vastaan. Lisäksi tämä niin sanottu sosiaalinen mobilisaatio on keskeisellä sijalla. Siinä olemme myöskin tehotestusti mukana. 38 miljoonaa ihmistä asuu tämän epidemian levinneisyysalueella tai alueella, jolla riskit ovat keskimääräistä suurempia. Kaksi viikkoa sitten järjestimme Ebola-valistuskonferenssin ECOVAS ja mediaedustajat olivat paikalla sekä kansainväliseltä että paikalliselta tasolta. Ja tarkoituksena oli varmistaa, että mahdollisimman nopeasti ryhdytään toimenpiteisiin ja varmistetaan, että viranomaiset näihin toimenpiteisiin ryhtyvät. Lisäksi on myöskin tarkoituksena varmistaa, ettei epidemia negatiivisesti vaikuttaa enempää tähän näiden maiden muun muassa taloudelliseen tilanteeseen. Tämän lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että voimme kuulla myöskin paikallisyhteisön toivomuksia. Tarkoituksena on siis tukea alueella laadittuja aluekohtaisia ohjelmia ja Afrikan unioni on pyytänyt meitä järjestämään vastavalaisen foorumin juuri ennaltaehkäisyyn liittyen niissä maissa, joissa Ebola-riski on olemassa. Mutta me emme voi taistella tätä vastaan menestyksekästi, jos emme voi kitkeä huhuilta siivet. Meidän täytyy varmistaa, että ihmiset pysyvät turvassa ja ettei tautileviä e- enempää. Jos olemme välinpitämättömiä, niin silloin tilanne heik- en- heikkenee entisestään. Me tarvitsemme tällä hetkellä kahta eri asiaa. Me voimme sanoa, että tukitoimenpiteet ovat riittämättömät. Tuelaajuus on tällä hetkellä 30 miljoonaa Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä on tarkoitus tuplata tällä het- tämänhetkisellä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrällä ei voida hoitaa edes tämänhetkisiä kiireellisiä tapauksia. Me tiedämme, että lahjoittavat haluavat rahoittaa hoitokeskuksia ja muita toimenpiteitä, mutta tämä ei yksistään riitä tässä taistelussa. Tarkoituksena pitäisi olla myöskin kaikkien muiden toimenpiteiden rahoittaminen auttaminen, kuten sosiaalinen mobilisaatio, kontaktien jäljetys, sosiaalinen ö, tuki, rumiden hautaminen ja niin poispäin, sekä, sekä myöskin ö, kapasiteetin lisääminen. Tilanne muuttuu jatkuvasti ja me aina muutamme suunnitelmiamme sen hetkiseen tilanteeseen liittyen, joten me toivomme, että kumppanit ovat mahdollisimman joustavia myöskin tässä antamassaan tuessa. Sitten vielä turvallisuusaspektiin liittyen. Viime viikkojen aikana olemme havainneet, että ongelmia on ilmennyt, eli on hyökätty muun muassa punaisen ristin työntekijöitä vastaan. Alue- ja paikallisviranomaisten pitäisi varmistaa, että avustustyöntekijöillä on turvalliset työskentelyolosuhteet. Olemme yhtä lailla huolestuneita myöskin henkilökuntamme vapaaehtoisten tämänhetkisestä työn Heidän tilanne on erittäin hankala. Meidän täytyy varmistaa, että työntekijät ovat turvassa ja myöskin korkeasti koulutettuja ja meillä pitää olisi myöskin evakuointikapasiteettia tarjolla, koska muuten tilanne joutuu yhä hankalan, johtaa yhä hankalampaan tilanteeseen ja joudumme palkkaamaan aina uusia henkilöitä paikalle. Meillä pitäisi olla pitkän aikavälin suunnitelma tarjolla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee investoida perusterveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin, mutta myöskin siihen, että alue- ja paikallistasolla muun muassa mm, punainen risti voisivat toimia yksin. Mutta tällä hetkellä aika vain kuluu ja kriisi pahenee entisestään ja nyt kyse on ajasta, meidän täytyy toimia nopeasti, jos haluamme saada tämän tilanteen haltuun. Kiitoksia. Thank, thank you very much. Kiitos. Kiitokset näistä tiedoista. Seuraava puhuja on Richard Brennan. Hän johtaa hätäriskihallinnointia WHOssa Genevassa. Kuusi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Euroopan parlamentille siitä, että voin puhua täällä tänään. Minä jatkan siitä, mistä aikaisemmat puhujat puhuivat. Kuten tässä aikaisemmin sanottiin, niin tämä on ennennäkemätön kriisi mittakaavaltaan, maantieteelliseltä leviämiseltään, koska nyt on kyseessä ensimmäinen Ebola-kriisi, joka on levinnyt jopa viiteen maahan. Myöskin se leviää hyvin nopeasti ja siinä, siihen on tullut mukaan kaupunkialueet, koska aikaisemmin Ebola ei ole päätynyt kaupunkeihin. Syyskuun 20 22. päivän jälkeen olemme, uhreja on yli 8000 ja kuolleita yli 3000. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, niin tässä on kysymys suuremmasta määrästä uhreja kuin aikaisemmissa Ebola-epidemioissa yhteensä myöskin 40 äh, äh, tapausta äh, lääkintähenkilöstön kohdalla ja puolet heistä on kuollut. Ja Liberiassa puolet lääkinnällisestä henkilöstöstä on sairastunut. Meillä on suunnitelma ja strategia, mutta kuten aikaisemmat puhujatkin sanoivat, niin meillä ei ole vielä riittävästi kapasiteettia täytäntöönpana suunnitelmaa. Me tiedämme, mitä nyt pitää tehdä. YK on laatinut katsauksen tarpeista, asettanut selkeät tavoitteet, jonka mukaan Ebolan leviäminen täytyy saada päätökseen seuraavan kuuden yhdeksän kuukauden aikana. Ja sitten on tavoitteita. Tavoitteiden tarkoituksena on estää taudin leviäminen, niiden hoitaminen, jotka ovat jo tartunnan saaneet, ja varmistaa sairaalahoito, terveydenhoitopalveluihin pääsy ja myöskin muut peruspalvelut, elintarviketurvallisuus, saniteettipalvelut, vesihuolto ja niin edelleen. Neljäs tavoite on saada aikaan tasapainoa. Me olemme kuulleet turvallisuusuhista, eli me haluamme pitää kiinni siitä, että hallintomaissa säilyy ja että olot ovat turvalliset. Ja lopuksi täytyisi valmistautua siihen, että tauti leviää muille alueille. Eli viisi tavoitetta ja koko joukko toimia, jotka me voimme täytäntöön panna, jos me saamme riittävät taloudelliset, humanitaariset ja materiaaliset resurssit. WHO ja meidän kumppanimme, me olemme äh, ryhtyneet moninkin toimiin me olemme reagoineet pääasiassa neljällä tasa- tavalla. Ensinnäkin me olemme ryhtyneet epidemiologiseen seuraamiseen, jäljitämme tapauksia ja koetamme hahmottaa trendejä. Me myöskin olemme kasvattaneet laboratoriokapasiteettia, parantaneet hoitoon pääsyä myöskin tärkeät toimenpiteet, jossa tarkistetaan hautausmenettelyjä, jotta hautaukset tapahtuvat turvallisissa olosuhteissa ja myöskin se, että koetamme saada yhteisöt liikkeelle, eli koetamme hälventää myyttejä ja väärää tietoa. Kaikki nämä ovat taudin hallinnan kannalta olennaisia, mutta meidän täytyy tehdä muutakin. Meidän täytyy saada kaatuneet terveyspalvelut uudelleen jaloilleen ja jos me otamme huomioon sen, kuinka nopeasti tauti leviää, tästähän aikaisemmat puhujat jo puhuivat, niin vuodepaikkojen määrä on riittämätön tälläkin hetkellä. Eli meidän on ollut pakko tarkastella muita toimenpiteitä, joita me kutsumme täydentäviksi toimenpiteiksi, ja tämän suhteen me olemme Ähm, yhteisön tasolla rakentamassa Ebola-keskuksia, eli yhteisöjen tasolla olisi hoitokeskuksia. Tämä on vaihtoehto, josta me emme pidä, mutta meillä ei vaihtoehtoja tällä haavaa juurikaan ole. Lisäksi on puututtava mahdollisen leviämisen kysymykseen muihin maihin ja muille alueille WHO tekee jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, jotta kapasiteettia lisättäisiin ja voitaisiin reagoida nopeasti tapauksiin, jos uusi tautitapaus ilmenee jossakin uudessa maassa. Osana toimia toimista huolimatta tauti ei ole hallinnassa ja jos kasvaminen jatkuu tätä vauhtia, niin tuhansia tapauksia tulevina kuukausina ja marraskuun alkuun mennessä 20 000 tautitapausta tällä alueella. Siis me tarvitsemme lisää kapasiteettia kentällä, lisää operationaalisia kumppanuuksia. Me tarvitsemme kumppaneja, jotka johtavat näitä Ebola-hoitokeskuksia. Yhdysvaltojen hallitus on sitoutunut perustamaan 17 keskusta, mutta niillä on hyvin vähän kumppaneita, joiden kanssa voitaisiin vetää, hoitaa näitä keskuksia, koska Yhdysvallat eivät tätä henkilöstöä järjestä. Tarvitsemme siis kumppaneita. Sitten meillä on myöskin Ebola K-yksikköjä ja niitä me tuemme Meillä ei ole riittävästi laboratoriokapasiteettia kliiniseen hoitoon. Me tarvitsemme siis lisää tätä kapasiteettia ja me tarvitsemme lisää kumppaneita, jotta me saamme perusterveydenhuollon pyörimään. Ja kaikkeen tähän liittyen meillä on paljon rajoituksia, jotta saisimme kansainväliset kumppanit mukaan toimintaan. Aikaisemmat puhujat puhuivat siitä, kuinka välttämätöntä on saada lääkinnälliset evakuointipalvelut, jotta varmistetaan se, että järjestötyöntekijät, jotka tulevat auttamaan kentälle, niin heidät voidaan sitten evakuoida kansalaisuudesta huolimatta tai riippumatta siitä, minkä järjestön jäseniä he ovat. Jos kansainvälinen henkilöstö sairastuu, niin meidän täytyy varmistaa se, että he saavat maassa itsessään riittävää lääkinnällistä hoitoa. Ja meidän täytyy varmistaa myöskin se, että säännöllisiä lentoja järjestetään maahan ja maasta ulos koska monet kaupalliset lentoyhtiöt ovat keskeyttäneet lentonsa viime kuukausina näille alueille. Sitten yksi asia, johon täytyy kiinnittää huomiota, on ne rakenteet, joita jäsenvaltiot, esimerkiksi Yhdysvallat, on rakentamassa. Sehän lähetti 3000 sotilaan joukon ja Yhdys, Yhdistyneet kuningaskunnat järjesti näitä vuodepaikkoja Sierra Leoneen YK on ilmoittanut, että se järjestää operaation, YK-operaation Ebolaan keskittyen. Se toimisi Gaanasta lähtien, mutta toimisi sitten näissä kolmessa tartunnan saaneessa maassa. Meitä huolestuttaa se, että kun nämä kaikki koordinaatiorakennet saatetaan yhteen, niin sitten ehkä keskitytäänkin leviämisestä logistiikkaan ja koordinaatioon ja siviilisotilaallisiin rakenteisiin. Meidän täytyy pitää kansanterveys päämäärä ykköspäämääränä kaikissa toiminnassamme. Eli ehkä voisin lopettaa puheenvuoroni viiteen kohtaan. Ensinnäkin me olemme nyt kriittisessä vaiheessa taudin kanssa. Jos toimintaa ei kiihdytetä tulevina viikkoina, niin silloin edessä tulee olemaan suuria haasteita tämän epidemian hallinnassa ja tästä saattaa tulla jopa endeminen näissä tartunnan saaneissa maissa, jos emme siis toimi pikaisesti. Me vaadimme jäsenvaltioita sitä, että ne tekisivät meidän kanssamme yhteistyötä, identifioisivat järjestöjä ja lääkinnällisiä tiimiä, jotka voisivat vetää hoitoyksikköjä, joita Yhdysvallat ja äh, Iso-Britannia ovat perustaneet. 44 suunnitellusta Ebola-keskuksesta meillä on kumppaneita vain 20 tällä hetkellä, eli me epätoivosti tarvitsemme lisää kumppaneita äh, jäsenvaltioiden täytyy myöskin taata sitä, että lääkinnälliset evakuoinnit ovat mahdollisia. Me tiedämme, että Euroopan unioni on tarkastellut tätä asiaa yksityiskohtaisesti viime viikkoina. Me, kuten muutkin, me olemme huolestuneita siitä, että päätöksessä vitkastellaan. Ja todellakin kannustamme teitä siihen, että pikaisesti tällainen mekanismi saataisiin aikaisemmin, koska jos näin tapahtuu, niin silloin me saamme lisää operationaalisia kumppaneita näihin maihin. Me myöskin kannustamme sitä, että ilmasillat saataisiin aikaiseksi ja kannustamme jäsenvaltioita ja YK-kumppaneita siihen, että kun YK-operaatio saadaan jaloilleen ja kun sotilaallisia resursseja saadaan kentälle, niin julkiset terveysviranomaiset ovat edelleen toiminnan keskiössä, koska me olemme paikalla katkaistaksemme tämän e- epidemian leviäminen kuuden, yhdeksän kuukauden sisällä. Me emme halua, että huomio kiinnittyy yhtäkkiä logistiikkaan sen sijaan, että keskittyisimme tähän pää, päämäärämme. Haluaisin kiittää vielä mahdollisuudesta puhua valiokunnalle. Kiitos. Me kirjaamme kaikki nämä kiireelliset pyynnöt ja tiedän, että komissio myöskin kirjaa näitä ylös ja ulkosuhdehallinto myöskin. Ja sitten viimeinen puhuja asiantuntijakierroksella koska me olemme saaneet nyt kuulla maasta ja järjestöistä ja WHO, joka koordinoi toimintaa, ja nyt sitten kuuntelemme yhtä kumppaniamme USAID. Olemme kuulleet, että Yhdysvallat on lähettänyt 3000 sotilaan joukon vuodepaikkojen luomiseksi Liberian, eli Sara Gonzales Yhdysvalloista kuusi minuuttia. Good morning, Chairman McAvin. Hyvää huomenta, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan edustajat. Minulla on suuri ilo ja kunnia osallistua tähän keskusteluun. Me olemme samaa mieltä että arvioinnista, joka hyväksyttiin viime viikolla Strasbourgissa. Eli Ebola on kansallisen aluetason ja globaalin tason haaste. Haluan kertoa teille meidän strategiastamme ja neljästä tavoitteistamme. Ensinnäkin puhkeamisen hillitseminen, sitten pitkäaikaisten vaikutusten hillitseminen paikallisyhteisöön, terveydenhoito, infrastruktuurin kehittäminen alueella ja neljänneksi globaalin vastauksen aikaansaaminen. Ja tässä yhteydessä tietenkin EUlla on keskeinen rooli ja siihen puutun myöhemmässä vaiheessa. Me yritämme lisätä toimiamme, jotta Ebola ei pääsisi laajenemaan USAID on lähettänyt alueelle oman yksikkönsä yhteistyössä muiden järjestöjen ja yksiköiden kanssa. Monroviassa toimimme myöskin Freetownissa muiden toimijoiden kanssa ja me olemme katsoneet, mitkä ovat tarpeet ja minkälaisia tukitoimenpiteitä tarvitaan tartunta-alueella. 100 miljoonaa dollaria on investoitu jo alueelle ja 70 miljoonaa lisädollaria on tarjolla. Me olemme kuljettaneet tonneittain lääkintäaineita ja lääkkeitä ja me tuemme myöskin FAOa. Tarkoituksena on juuri tukea tätä kautta näitä alueita. Lisäksi olemme tukeneet muitakin toimijoita juuri logistisen henkilökunnan avulla. Tavoitteenamme on tarjota 3400 uutta potilasvuodetta vuoden loppuun mennessä. Viime viikolla Obama ilmoitti toimiemme tehostamisesta ja me tulemme perustamaan Liberiaan sotilastukikeskuksen, jonka tarkoituksena on tukea sivilitoimia kansallisella tasolla. Toimimme ikään kuin Haitissa aikanaan Tarkoituksena on varmistaa, että voimme auttaa ihmisiä tarjota tarvittavaa hoitohenkilökuntaa ja hoitovälineitä. Näin voimme perustaa uusia hoitokeskuksia ja kouluttaa viikoittain noin 500 uutta hoitohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Lisäksi yritämme varmistaa, että Monroviassa voidaan sairaalassa hoitaa tartunnan saaneita ihmisiä mutta tämä edellyttää myöskin paikallistason strategiaa tartuntojen ehkäisemiseksi. Tästäpä syystä me olemme ryhtyneet valustuskampanjaan, jotta ihmiset tietävät, miten voivat suojautua tartunnoilta. Ja lisäksi meillä on 4000 ensiapupakettia käytettävissä. Me tiedämme, että nämä traagiset tapaukset osoittavat, että huhut ja virheellinen tieto voi johtaa kuoleman tapauksiin. Me yritämme välittää näitä tietoja Evolasta, radioteitse ja televisiolähetyksien kautta. Me tuemme kan- kansallisen tason kansalaisjärjestöjen toimintaa. Lisäksi yritämme mahdollisimman nopeasti kehittää Ebola-vastaisen rokotteen ja 58 miljoonaa dollaria on tarkoituksena investoida juuri tällaisen uuden rokotteen kehittämiseen. Mitä tulee sitten pidemmän aikavälin Ebola-vastaisiin toimiimme? Me teemme yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa pidemmän aikavälin tuen aikaansaamiseksi meillä on ensinnäkin tarkoituksena elintarviketurvallisuuden varmistaminen, ihmisten suojeleminen, hallituksen toimintakyvyn vahvistaminen ja taloudellisen, taloudellisten negatiivisten vaikutusten tyrehdyttäminen. Tietenkin tämä tulee kestämään pitkään ennen kuin voimme saada tuloksia aikaiseksi, mutta lyhyelläkin aikavälillä voidaan tuloksia saada aikaiseksi. Me tarjoamme ihmisille muun muassa elintarvikkeita ja vettä erityisesti niillä alueilla, joille ei ole kovinkaan hyviä kulkuyhteyksiä olemassa. Yli 100 miljoonaa euroa on tarjottu Liberialle, Sierra Leonelle. Näin voidaan joltakin osin auttaa kyseisiä valtioita suoriutumaan lankeavista maksuista. Me tiedämme, että kansallisen tason terveydenhuoltojärjestelmät ovat romahtaneet, mutta yli 40 maan ministerit ja monet kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kuten EUn edustajat, ovat sitoutumassa viisivuotissuunnitelmaan. Me haluamme rohkaista kansainvälistä yhteisöä yksissä tuomin toimimaan, jotta voidaan välttyä vastavalaisten epidemioiden syntyminen ja leviäminen alueella. Ja minä toivon, että me onnistumme tässä yhteistyössä unionin kanssa. Sitten koordinointitoimiin liittyen haluaisin todeta, että me uskomme, että YK johdossa tätä työtä tulisi tehdä. Me nyt odotammekin, että YK ensimmäinen tukiohjelma käytännössä pääsee käynnistymään. WHO on esittänyt oman suunnitelmansa resurssien tarjoamiseksi alueella. Eli Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin kaltaisten toimijoiden tehtävänä on tukea YKta tässä toiminnassa. Ja tästäpä syystä me olemme EUn, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Saksan, äh, Norjan ja Kanadan kanssa sopineet yhteistyöstä. EU tarjoaa äärettömän arvokasta yhteistyötä ja tukea tässä taistelussa. EU haluaa laatia oman lähestymis- mutta me tiedämme, että haasteet ovat erittäin suuret ja haluaisinkin tässä yhteydessä vedota Euroopan unionin toimijoihin, että te voisitte tukea meidän mahdollisimman laajasti. Me tarvitsemme lisää rahaa ja on sanomattakin selvää, että kansalaisjärjestöjen toiminta vaatii laajempaa tukea. Me tarvitsemme myöskin iltasilta tukea ja me teemme yhteistyötä EUn ja Saksan kanssa, miten resursseja voidaan yhdistää, jotta ilmasilta evakuoinnit voitaisiin toteuttaa. Me tiedämme, että toiminta tulee kestämään vielä pitkän aikaa, mutta jotta ihmiset voivat ja tukihenkilökunta voisi olla paikan päällä, niin se edellyttää todellakin ö, riittävästi laaja-alaista tukea. Lisäksi tarvitsemme myöskin asiantuntemusta. Me olemme myöskin rahoittamassa Afrikan unionin omaa paikan päällä tapahtuvaa toimintaa. Meidän täytyy rohkaista YK rauhanturvatoimintaa Liberiassa – Meidän täytyy auttaa myöskin alueen naapurivaltioita tartuntojen jäljittämisessä ja muissa toimissa, jotta voidaan välttyä siltä, että epidemia laajenee entisestään. Lisäksi meidän täytyy puuttua väärän informaation jakeluun. Meidän täytyy yksissä tuumin pohtia sitä, miten voimme olla tiivissä yhteydessä alueen paikallistason keskeisimpiin toimiin. Kaikkien toimijoiden tukea täytyy lisätä. Me meidän täytyy varmistaa, että kaikki tietävät, mistä tässä on kyse. Kuten Obama sanoi, että tämä on hankala epidemia, tilanne tulee vielä heikkenemään entisestään, mutta meidän täytyy toimia nyt pontevasti. Meidän täytyy muistaa, että monet ovat valmiita uhraamaan oman henkensä, kun he taistelevat tartunnan saaneiden ihmisten hengen puolesta. Me tulemme jatkamaan tiivistä yhteistyötä EUn kanssa tässä toiminnassamme. Kiitoksia. Thank you very much. We've, um... Paljon kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kaikkia puhuja. Annoin heille lisäaikaa, koska on tärkeää, että me kuuntelemme heitä. He toimivat kentällä ja kuulimme myöskin, miten Yhdysvallat on reagoinut Eli, ja sitten diasporasta Sheffieldin kaupungissa Pohjois-Englannissa tapasin henkilöitä Sierra Leonen yhteisöstä ja he halusivat auttaa, he halusivat tietää mitä he voisivat tehdä ja tiedän, että meillä on siirtolaisia Gineasta ja Liberiasta, tätäkään en tiennyt. Eli tämä on asia, josta meidän tulisi olla tietoisia. Eli kollegoille siis haluan jättää aikaa myöskin komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle. Minulla on vain neljä kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Voisinko nähdä, kuka muu vielä haluaa puheenvuoron kollegoista? Niin, haluan antaa nyt puheaikaa kollegoille, eli minun täytyy tietää kaikki puhujat nyt. Davos de Chalgören, Michel Rivari, Morris Bonga, Kathleen Bieder, Lola Sanchez. Onko vielä joku? Enrique, Guerrero. Siis haluan vain varmistaa, että meillä on riittävästi aikaa. Ventsa. Ja sitten Ginean suurlähettiläs. Varmastikin annan, annamme teillekin puheaikaa. Eli montako meillä on kymmenen puhujaa. Jos voisin pyytää teitä rajoittamaan puheenvuoronne kahteen minuuttiin, kaksi minuuttia, koska me voimme pelata, palata tähän kuunnellaan sitten komissiota ja sitten voitte ehkä esittää kysymyksiä uudelleen komissiolle. Eli otetaan nyt kysymykset, sitten kuulemme EUn edustajia. Eli lähdemme liikkeelle Rosteerista. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja haluaisin myöskin osoittaa solidaarisuutta Sierra Leonen ja Kinean suurlähettiläille, jotka ovat läsnä salissa. Me kävimme hyvän keskustelun ja saimme hyvän päätöslauselman viime viikolla Strasbourgissa – ja todennäköisesti valitettavasti palaamme tähän aiheeseen seuraavassa täysistunnossa, koska mehän tiedämme, että tuo, tuo, tällä aikavälillä tartunnan saaneiden määrä tulee kaksinkertaistumaan. Viime viikolla kuulimme Strasbourgissa Georgievalta. Hän sanoi, että kansainvälinen henkilöstö ei ole saanut tartuntaa ja nyt me olemme valitettavasti kuulleet, että Metsän San Frontierin eräs työntekijä on saanut tartunnan ja valitettavasti kesti 48 tuntia ennen kuin evakuointi äh, lentokone, joka tuli Yhdysvalloista äh, ja hänet saatiin tämän avulla evakuoitua Eurooppaan. Eli tänään me olemme kuulleet moneen otteeseen, että olemme edelleen jälki. Junassa on tehty paljon lupauksia, mutta lupauksia ei ole kunnioitettu. Vaikkakin edistysaskeleita otetaan, niin ollaan vielä kaukana päämäärästä. Ymmärsin myöskin puheenvuoroista, että meillä on hoitokeskuksia, lääkärit ilman rajoja järjestöltä ja sitten kuitenkin sairastuneet lähetetään takaisin kotiin, koska siellä ei ole riittävää kapasiteettia. Eli tapahtuuko tätä säännönmukaisesti, eli sairastuneita lähetetään takaisin kotiin levittämään tautia? Me olemme nyt saavuttaneet sellaisen poliittisen painon painostuksen kohdan, jossa reaktio on ainoa vaihtoehto. Meidän tulisi kannustaa jäsenvaltioita myöskin laatimaan hätäsuunnitelmia, joissa olisi määräajat ja konkreettisia toimia. Ja ehkä tulisi myöskin tarkastella sitä, mitä meidän valiokuntamme voisi tehdä, eli me voimme vaatia tietoa ja täytäntöönpanoa. Tietenkin odotamme innolla sitä, mitä komission ja ulkosuhdehallinnon kollegat tänään voivat meille kertoa, mutta on täysin välttämätöntä, että me käytämme sitä poliittista painoarvoa, joka meillä on, jotta saisimme konkreettisia toimia aikaiseksi jäsenvaltioilta. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, koska tätä ei voida koskaan liikaa painottaa, YK tulisi johtaa tätä toimintaa. Tässä ei ole minkäänlaista liikkumavaraa järjestöjen välisille kahakoille. Me tuemme YK johtajuutta tässä asiassa ja tähän ajatukseen päätän puheenvuoroni. Okay. Kiitos. Charles Görens. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä luulen, että tässä tapauksessa pitää toimia nopeammin kuin itse virus, mutta virus on jo nopeammin toiminut kuin me. Meillä on ollut mahdollisuus äh, huomata jo viime viikolla Strasbourgissa tuodessa merkittävästi esille, että jos me vielä tarvitsemme yhden argumentin esimerkiksi lisää, että voisimme perustella, miksi 20 prosenttia pitää äh, saada peruste terveydenhuollosta tähän yhteiskunnalliselle sektorille, niin Ebola-kriisi on kyllä vahvistanut sen. Minä haluaisin kuitenkin tässä nyt kunnioittaa kaikkia niitä humanitaarisen työntekijöitä, jotka ovat riskeeranneet oman elämänsä, kun he haluavat taistella Ebola-virusta vastaan. Me lääkärit ilman rajoja, punainen risti ja monet muut humanitaariset järjestöt ovat tässä mukana. Mutta haluan myös kiittää Yhdistyneen kuningaskuntien ja Yhdysvaltojen hallitusta, jotka ovat lähteneet mukaan myös sotilaallisella toiminnalla. Tämä on erittäin tärkeää meillä meidän täytyy pyytää kaikkia humanitaarisia sektoreita lähtemään mukaan, mutta myös sotilaista sektoria tulemaan mukaan. Meidän pitää, pitää lähteä toimimaan tällä sektorilla tuossa maankolkassa nyt, koska äh, uhrien lukumäärä on kaksinkertaistunut, tartunnan saaneiden määrä on jo kaksinkertaistunut. Se vain kertoo meille, kuin millä vauhdilla tämä kehittyy ja etenee. On ihan hyvä tehdä tämmöisiä äh, näkymiä, mitä pitäisi toi, miten pitäisi toimia, mutta millä tavalla tätä kriisiä on hoidettu sen alusta lähtien on todellinen skandaali. Minä olen vähän monenkeskisyyden fanaattinen puolustaja. Minä olen aika kauhistunut todetessani, että mitä on tehty tai miten vähän on tehty tähän mennessä. Milloin annettiin hätähuuto, hälytysmerkki, kuka, koska todella tajuttiin ja miellettiin, että tämä kriisi olisi niin suuri, miten me voisimme ottaa tämän suunnattoman haasteen vastaan. Mitenkään ei reagoitu, ei todellakaan tehty riittävästi. Mitä tulee kansainvälisiin järjestöihin? Tänä päivänä mm, pitäisi todella miettiä, missä on vastuu, kuka on tehnyt ja mitä ja millä hetkellä. Kuka ei ole tehnyt yhtään mitään millään hetkellä. Minä myös heitän kysymyksen komissiolle. Voisitteko te tehdä meille jonkinlaista inventaariota kaikista vastauksista, joita on tarjottu? tai jotka nyt ovat tuloillaan Miten on, edetty, miten on pysäytetty tämä toiminta, kun ei ole riittävästi rahoitusta? Minä olen itse voinut todeta ja olen käynyt keskusteluja tutkijoiden ja tie, tie, tiedeihmisten kanssa jokainen toimii omalla sarallaan. Ei ole riittävästi rahaa, menettelytavat ovat raskaita, ei pystytä etenemään, mutta näitä menettelytapoja pitää nyt sopeuttaa tilanteen vakavuuden mukaan. Tämä on todella vakava hetki, meillä ole sekuntiakaan hukattavana. Sen takia meidän pitää todella käyttää kaikkia keinoja hyväksemme ja nyt tässä ja heti. Eurooppa-neuvosto voisi ainakin tajuta, ehkä tätä ei ole nyt riittävästi tiedostettu, ei ole myöskään herätelty yleistä mielipidettä reagoimaan. Minä en voi enää vain hyväksyä sitä, että olemme toimettomia tarkkailijoita ja voimattomina toteamme, kuinka virus etenee ja ryhdymme harjoittamaan vain jonkinlaisia pieniä evakuointitoimenpiteitä kyllä se on ihan hyvä asia, mutta jos joku ranskalainen tai sairaanhoitaja tai lääkäri joutuvat odottamaan neljä päivää ennen kuin löydetään amerikkalainen charter-lentokone, joka tulee paikan päälle ja toimii, niin se on todella häpeällistä ja sitä ei voi missään nimessä hyväksyä. Mikä tässä nyt vähän minua rauhoittaa, niin kuitenkin globaalisesti Euroopassa viime viikolla äänestettiin eräs yksi parhaimmista päätöslauselmista johon minä itse sain oman nimeni kaiverrettua mukaan koko sen ajan, kun minä olen toiminut Euroopan parlamentissa humanitaaristen kysymysten parissa. Ainakin tässä nyt päästiin liikkeelle joistakin asetelmista, jotka eivät minusta mielestäni ole mitenkään kehuttavia. Thank you. I think we'll... Uh, Kiitos. Kokouksen päätteeksi teemme sitten päätöksen, laadimmeko kirjeen korkealle edustajalle, riippuen siitä, mitä kuulemme komissiolta. Sitten Michel Rivasi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos siitä, että järjestitte tämän pyörän pöydän keskustelun. Ebolasta. Minä olen ihan samaa mieltä kollega Gerensin kanssa ja minä nyt haluan tässä sanoa tässä, kun kaikki keskustelukumppanit ovat paikalla, että 22. päivä maaliskuuta tiedostettiin tämän epidemian olemassaolo ja nyt olemme jo syyskuussa. Miten nyt on mahdollista, että kuusi kuukautta kuluu ennen kuin tajuamme, että kuinka vakava tilanne on. Ja äh, presidentti Obama pitää lähettää 3000 sotilasta paikan päälle. Komissaarinkin on käynyt humanitaarissa kysymyksissä, mutta on sanottu, että komissio on tehnyt oman leiviskänsä. Mutta ei ole tajuttu näitä odotusten laajuuksia, kuinka paljon meiltäkin täällä, tässä salissa odotetaan. Meillä on maailmankauppajärjestöt olette täällä paikan päällä, mutta ehkä te ette ole, se maailman terveysjärjestön paikan päällä, ehkä te ette ole liian, lujaksi paukuttaneet kämmenellä pöytää, että kaikki kuulisivat. Puhutaan kissasta, mutta kissa pitää nostaa pöydälle. Tämä on humanitaarisen asioita hoitavan viraston asia. Miksi ei kuunnella asianomaisia tahoja? Minkä takia Yhdysvaltojen pitää taas puuttua toimiin? Lähetetään 3000 sotilasta ja nyt sitten herättää mutta huomio huomio, mutta ei, kuuluuko tähän 3000 sitten yhtään mm, lääkäri- tai sairaanhoitohenkilökuntaan? Näitä sotilaita pitää kouluttaa. Minkä takia lähetetään lääkintähenkilökuntaa? Pyynnöt näistä maista vaativat lääkintähenkilökuntaan. Pitääkö sitten niitä lähteä kouluttamaan ainoastaan paikan päällä, kun sielläkin pitää jo kouluttaa paikan päällä. Eihän valkoisten pidä sanoa sairaalle, että tehkää näin ja noin. Paikallisten pitää pystyä toimimaan. On mm, erittäin tärkeää saada paikallisviranomaiset hallitukset mukaan toimintaan, jotta he voisivat puhua, jotta media voisi puhua ja välittää asian oikeata tietoa. Tästä nousee yksi kysymys Sierra Leonesta. Meillä on nyt täällä äh, suurlähettiläs Ibrahim Sori paikalla. Sierra Leonessa on nyt äh, kolmen päivän eräänlainen sisälläolopakko. Mikä on teidän yhteenvetonne? Te olette ainut maa, joka on sanonut, että nyt kukaan ei lähde kotiovesta ulos. Ja äh, halutaan lähettää sitten äh, työryhmiä toteamaan paikan päälle koteihin, onko tilanne parantunut. Minä nyt muistan jotenkin, että Yhdysvallathan puuttui asioiden kulkuun Haitissa katastrofin jälkeen, mutta pitää pitää varoa. Nyt pitää saada paikallishallitukset mukaan. Minulla on läheisiä perheystäviä, perhe, perhejäseniä, jotka ovat Liberiassa. Ongelma piilee siinä, että sitten kun joku sairastuu vakavasti tai kun kuolee, siis tai sairastunutkaan ei voisi lähteä ulos. Mutta minä nyt vetoan ja kysyn että miten me voimme toimia, kun kansalaisjärjestöt, minä onnittelen heitä tässä samassa, miten kansalaisjärjestöt voivat päästä paikan päälle sairaan ihmisten luo, miten voidaan voidaan toimia niin, että, etteivät he sairastu tai etteivät he jatkossa tartuta muita. Tässä on kyse Ebolasta, mutta kaik, Ebolahan etenee tartuttamisen myötä. Miten hallitukset ja kansalaisjärjestöt toimivat? Ja nyt minulla on yksi kysymys lääkärit ilman rajojärjestölle. Me tiedämme, että eräs nainen sairastui. Pitää antaa siitä tiedonanto. Miksi hän sairastui? Miksi hän sai tartunnan? Jos ei kerrota, miten se tapahtui, niin monet humanitaariset toiminnassa olevat ihmiset eivät enää halua mennä paikan päälle, pelkäävät tartuntaa. Minä Strasbourgissa puhuin evakuointikysymyksistä. Olin aika yllättynyt, kun sanottiin, että terveysministerineuvosto kokostui ja sitten otettiin evakuointiongelma esille ja sitten todettiin, että se kuuluu sotilassektorille, amerikkalaisille. Kyllä nyt Euroopan pitää lähteä enemmän tähän mukaan eikä tehdä yhtään mitään. Meidän pitää koordinoitua Yhdysvaltojen kanssa, mutta koordinointikin on tehtävä kiireellisesti. Meidän pitää kuunnella myös myös YKta, meillä on siitä varten olemassa virasto. Eihän tässä nyt ole kyse eh, kansainvälisen eh, terveysjärjestön asia hoitaa yksin näitä tapauksia. Ja ihan viho viimeinen asia pitkälle aikaväliin. Te puhutte kaikki kehityksestä ja tutkimuksesta ja kehityksestä. Se on ihan hienoa, fantastista eh, sairaalat, jotka tutkivat Ebola Gabonissa. Meillä on niitä Tämä on ihan julkista yleistä tutkimustyötä, mutta mehän olemme jo vuonna 1976 törmänneet Ebola-virukseen, eikä äh, farmakologian laboratoriot ole olleet kiinnostuneita kehittämään hyvää lääkettä tai jonkinlaista vastamyrkkyä. Minä lopetan ihan pian, mutta lääkealan äh, äh, farmakologian laboratorille pitää antaa rahaa, mutta pitää tehdä enemmän työtä, koska huomispäivänä voimme törmätä uusiin tartuntatauteihin. Saammeko me, jos me saamme tästä mietinnön, niin voimme tarkastella tätä rokotuskysymystä ja se voidaan hoitaa sinun valiokuntasi ympäristövaliokunnan kanssa. Sitten Lola Sanchez. Eh, bueno, primero dar las... Ihan ensiksi haluan kiittää kaikkia esitelmöitsijä minulle ainakin tuli hyvin selkeäksi, mitkä ovat kiireelliset, tarpeellisimmat, välttämättömät toimet. Minä haluan tehdä yhden kysymyksen Sierra Leonen suurlähettiläälle. Kun kehitysyhteistyöllä on erittäin tärkeä rooli, kun halutaan auttaa julkisen sektorin toimia näissä kumppanuusmaissa – mitä mieltä hän onko olemassa, onko mahdollista olla, että meillä olisi mm, päästä näihin kehitystavoitteihin yhteen, yhdessä ja kuitenkin muistan koko ajan, mihin ulo, mitkä mittasuhteet tämä virus on jo saanut. Sitten lääkärit ilman rajoja kertoivat aika selvästi, että tarvitaan enemmän teknistä henkilökuntaa, liikkuvaa laboratoriota, lääkäri, lääkintähenkilökuntaa. Ja oletteko te sitä mieltä myös, että pitää tukea tällaisia yhteis valtuuskuntia, joissa olisi myös sotilashenkilökuntaa mukana. Missä määrin te näette sen tarpeelliseksi? Kyllähän voidaan tuhlata paljon rahaa, jotka eivät ole tarpeellisia ja kuitenkin pitää tietää, mitkä ovat ne tärkeimmät painopistealueet yhteistyössä. Kiitos ja kiitos lyhykäisyydestä sitten Ponga. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluan kiittää kaikkia esitelmöitsijöitä, alustuspuheenvuoron pitäneitä, jotka kertoivat itse kukin, mitä heidän kotimaissaan on tehty. Ja haluan onnitella heitä myös heidän tekemästään työstä kentällä, kun he pyrkivät hoitamaan sairaita, jotka ovat tarttu, saaneet Ebola-tartunnan. Haluaisin tehdä kolme kommenttia. Ensinnäkin on ihan totta, että kansainvälinen yhteisö... Öö, käytti aikaa ennen kuin reagoi. Täytyy tarkoittaa huomata, että EU on ryhtynyt toimenpiteisiin voidakseen auttaa niitä maita, jotka ovat joutuneet epidemian kohteeksi. Yli 150 miljoonaa euroa on myönnetty näille maille, kuten on sanottu. Toinen kommentti. Yhteistyö kaikkien eri kansainvälisten toimijoiden kanssa kesken on tästä lähin välttämätöntä. Meidän pitää todella valvoa, että nämä toimenpiteet ovat yhteneväisiä ja tehokkaita. Kolmas kommentti, ja siihen lopetankin. Jos meidän pitää vahvistaa toimintaamme, jotta voisimme toimia tämän kiireellisen tilanteen edessä, ei pidä unohtaa sitä, että meillä pitää olla asianmukaisia, hyviä työvälineitä näissä maissa, jotka törmäävät ehkä jatkossakin tämän mittaluokan terveydellisiin kriiseihin. Meidän pitää ajatella yleisterveydenhuoltoa, mutta meidän pitää ajatella myös nämä koko toiminnan hyvää hallinnointia. Kiitos sitten Catherine Bearder. Um. Kiitos. Haluaisin kiittää puhujia. He ovat hyvin graafisella tavalla kuvailleet tilannetta näissä maissa ja mitä siellä etulinjassa tapahtuu ja niiden henkilöiden keskuudessa, jotka päivittäin uhraavat oman henkensä. Eli meidän tulisi lähettää kiitoksemme ja ajatuksemme näille ihmisille. Minulla on pari-kolme kysymystä. Tämä infomuistio, joka meille annettiin sen perusteella. Henkiin jääneitäkin on paljon. Ehkä sitten hieman täsmentää, eli parantuvatko nämä ihmiset ja ovatko he sitten immuuneja tälle taudille vai voivatko he saada tartunnan uudelleen? Ja jos näin, niin käytetäänkö heitä, koska jos heillä on immuniteetti, niin sitten näitä henkilöitä voitaisiin kouluttaa avustamaan kentällä. Sitten toinen kysymys, kaupungistuminen. Näyttäisi siltä, että kaupunkiväestön keskuudessa ongelma on se, että siellä asutaan hyvin tiiviisti. Ja onko tämä teidän mielestänne kaupunkitauti? Ja kolmanneksi, jatkaakseni siitä, mistä tässä äsken sanottiin diasporasta. Tiedän, että omassakin vaalipiirissäni on paljon siirtolaisia läntisestä Afrikasta. Eli onko keinoja? Haluaisin tietää, miten minä voin auttaa motivoimaan heitä, miten me voimme auttaa tässä asiassa. Olen pettynyt sen suhteen, että meillä ei ole mitään hätäsuunnitelmaa. Tämä on sitä peruskamaa, jota neuvostolta saamme me tiedämme, että tämä ei tule olemaan viimeinen tautiesiintymä ja varmaan WHOlla on hätäsuunnitelma, mutta onko Euroopan unionilla hätäsuunnitelmaa? Toisin sanoen suunnitelma lääkinnällisille hätätilanteille, A, B ja C, ja me tarvitsemme kaikkia niitä asioita, jotka tänä aamuna on mainittu, Medivac, iltas, ilmasilta, laboratoriakapasiteetti, yksi terveystyöntekijä evakuoitiin Iso-Britanniaan ja ilmeisesti Lontoossa on yksi eristysyksikkö, johon hänet voitaisiin lähettää ja hän parani kahdessa viikossa tuonne päästyä. Mutta tämähän on täysin hullua. Me tiedämme, että tämän tyyppisiä tauteja esiintyy ja onko todellakin niin, että meillä on vain kourallinen eristysyksikkö ja EU-ssa? eikä meillä ole sitten tällaisia mobiileja yksikköjä. Eli mikä on meidän pitkän aikavälin hätäsuunnitelmamme? Tämä kysymys ehkä komissiolle. Mutta siis viimeiseksi haluan sanoa, että tässä ajattelemme kaikki näitä uhreja. Kiitos, Enrique Guerrero. Kiitos puhemies Minä halusin vain kommentoida yleisluontoisesti ja sitten yksi kysymys ja yksi ehdotus. Yleiskommenttini on se, että kaikki alan asiantuntijat, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron täällä ja myös eri e, toimielinten edustajat ovat puhuneet, kuinka toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä viruksen torjumiseksi. Tämä toimenpiteiden riittämättömyys tulee vain kasvamaan koska se tulee olemaan, ö, sairauden tu- lukumäärä tulee kasvamaan eksponentiaalisesti. EU on reagoinut, mutta on reagoinut ö, ö, ajat, sijoittain omat rahalliset varansa siihen, ja se on halunnut myös ottaa huomioon muita aspekteja, joka ei ole välttämättä ihan oikea toiminta. Me haluamme vahvistaa ja kannustaa jäsenmaitoja ratifioimaan mm, kymmenennen kehitysrahaston, jotta meillä voisi olla jonkinlaista tuoretta rahaa käytettäväksi näissä humanitaarisissa äkillisesti puhkeavissa kriisissä. Eli nyt tästä nousi kysymys, miten voimme auttaa eurooppalaisia toimielimiä kriisin hallinnoimisessa. Jos ajatellaan yleiluontoisesti, niin kaikki humanitaariset kriisit omaavat keskeisen strategisen periaatteen. Miten me hallinnoimme, miten me koordinoimme eh, sitä toimintaa, jota tehdään kentällä paikan päällä se maksaa, se todella maksaa paljon rahaa ja kuitenkin vastaus on hyvin strateginen usein näissä kriiseissä. Ehdotukseni olisi se, että me kuuntelisimme eh, yleistä mielipidettä. Valitettavasti näissä humanitaarisissa kriiseissä aina, aina tuho tapahtuu paikan päällä kuitenkin se on hyvin näkyvää kaikissa. Se on näkyvää tiedotusvälineissä. Meillä minun maassani oli kaksi tapausta Evola-kriisi, ja kun nämä kaksi tapausta äh, saatettiin yleisen mielipiteen äh, tietoisuuteen, niin ne saivat kyllä ensisijaisen, niille annettiin prime time äh, osio kaikissa tiedotusvälineissä, eli se äh, siirsi kaikki muut äh, päivän polttavat kysymykset syrjään. Eli tämän valiokunnan pitäisi saada, ää, äh, pitää aina saada yleinen mielipide olemaan mukana näissä kehityskuluissa. Meillä pitäisi olla myös erilaisia ryhmiä, jotka koordinoisivat näitä päätöksiä. Meillä pitäisi olla myös siinä puheenjohtajista mukana, joka laatisi vetomuksen jäsenmaille, eh, kun ajattelemme huomispäivän konferenssia, jossa pyydetään, jossa käsitellään rahoitusta. Tämä konferenssi pidetään New Yorkissa. Meidän pitää kuunnella erilaisia järjestöjä, jotka tekevät työtä paikan päällä ja arvioivat, kuin, mikä, mitkä toimenpiteet ovat välttämättömiä kriisin torjumiseksi, kriisin pysäyttämiseksi. Ja meidän pitää pyytää jäsenmaittemme hallituksilta huomispäivänä New Yorkissa äh, sitoutuisivat niihin päätöksiin, ja sopimuksiin ja vastaisivat siihen, mitä ovat kuulleet. Äh, meidän täytyy todella kääntyä meidän jäsenmaittemme hallitusten puoleen. Varmaankin kun kuulemme virkamiehiltä, mitä on suunnitteilla. Kuulimme aikaisemmin Yhdysvalloissa perjantaista, perjantaina järjestettävästä kokouksesta. Sitten herra Ventsa on viimeinen parlamentin jäsenme. Ja sitten annan puheenvuoron Kinean suurlähettilälle. Dziękuję Państwu, szczególnie począwszy od Pana Ambasadora poprzez przedstawicieli. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kansainvälisten järjestöjen edustajia näistä erinomaisista tiedoista, jotka kuitenkin ovat sisällöllisesti epämiellyttäviä. Me olemme useampaan otteeseen jo viitanneet siihen, että aika voi käydä vähin ja voi kestää vielä pitkään ennen kuin lopullinen ratkaisu löytyy. Meillä on kiire, meidän täytyy no edetä rivakasti. Ja siksipä kysyisinkin alkuun kollega Stokesilta seuraavaa. Tällä hetkellä ei ole olemassa vielä lääkettä Ebolaa vastaan. Mitä se tarkoittaa käytännössä? muun muassa alueen asukkaille ja koko maailmalle. Miten tämä vaikuttaa ennaltaehkäisyyn? Toimitaanko tässä vain kulttuurillisten toimenpiteiden avulla, vaan miten me voimme suojella kaikkia toimijoita, esimerkiksi lehtimiehiä ja naisia. Sitten WHOn edustajalle kysyi, toteaisin, että jo 2003-2004 Ebola puhkesi Afrikassa ja kuolleisuusluvut ovat aina suuret. Ja oikeastaan oli jo tiedossa, kuinka vaarallisesta taudista on kyse. Johtuvatko nämä uudet epidemiat siitä, että ihmiset liikkuvat enemmän, he kuljettavat viruksen alueiden ja rajojen yli? Kyse ei ole vain ainoastaan yksittäisistä alueista, vaan myöskin maailmanlaajuisesta aspektista. Kiitoksia. Thank you. And before we go... Paljon kiitoksia. Ennen kuin puheenvuoron saavat eh, toimielinten edustajat, niin Ginian edustaja kollega Silaf, kolme neljä minuuttia maksimissaan, koska me haluamme tietenkin vieraaltakin saada vielä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saimme osallistua tähän kokouksen. Minä olen Ginean suurlähettiläs Brysselissä Usman Gise, ja Gine on tällä hetkellä puheenjohtajana AKT-yhteistyössä. Mm, Minä käännyn teidän puolen ei vain Ginean suurlähettilän, vaan myös AKTn Järjestön maana. Rouva puheenjohtaja, me olemme erittäin iloisia siitä, että meidät kytketään kaikkiin tuleviin kokouksiin joita tullaan järjestämään täällä tai Strasbourgissa, kaikki niihin kokouksiin, jotka liittyvät kaikkiin kehityskysymyksiin ja terveydellisiin kysymyksiin. Mitä tulee sitten ihan varsinaisesti Ebola, minä tulen maasta, jos, jossa tartunta on saanut jo jalansijaa. Silloin kun tartunta puhkesi, minä mm, tiedän, että hallitus ja valtion päämiehet ryhtyivät todella rankkoihin toimenpiteihin taudin torjumiseksi. Totta kai, kun katsotaan, mitä lääkärit ilman rajoja on tehnyt, he ovat täälläkin läsnä, ovat tehneet loistavaa, hienoa työtä, mutta kun touko-kesäkuun aikana tauti eteni aika paljon Kiniassa, mutta pystymme nyt sitä jotenkin, silloin pystyttiin se vielä jotenkin hallinnoimaan, pitämään aisoissa, mutta nyt elokuun jälkeen tauti on aivan räjähtänyt käsistä, se on levinnyt räjähdyksenomaisesti ja nyt tietysti tilanne on varsin vakava ja todella katastrofaalinen myös näissä kolmessa muussa maassa. Sierra Leonen suurlähettiläs, kiitos hänelle siitä, että hän puhui, puhui näistä tämän unionin maiden puolesta, sanoi, että kaikkiin toimenpiteisiin on ryhdytty Guineassa, Sierra Leoneassa ja Liberiassa Ebola-kuumeen taltuttamiseksi. Nyt haluan kiittää EUta, Yhdysvaltoja, lääkärit, Irma, ja maailman terveysjärjestöä, mutta myös Ranskaa, Yhdysvaltoja, jotka ovat todella lähteneet liikkeelle ja myös yhdistynyttä kuningaskuntaa, kaikkia EU-maita haluan kiittää, koska he ovat lähteneet liikkeelle auttaakseen meitä. Mielestämme nykyinen tällä hetkellä kansainvälinen apu on saanut hyvän keskinopeuden, vaikka siihen se lähti tähän junaan aika viime tipassa. Mutta tällä hetkellä voidaan sanoa, että mm, Guinea valtion päämies on tällä hetkellä New Yorkissa – hänelle annettiin valtuudet lähteä New Yorkiin. Hän osallistuu huippukokouksen, jonka YK pääsihteeri Ban Ki-moon järjestää New Yorkissa nimenomaan Ebolasta. Samalla tänä päivänä siellä puhutaan ilmastokysymyksistä, mutta huomenna yli huomenna puhutaan Ebolasta. Jos ajattelemme näitä neljää maata ja Guinea, joka johtaa siis AKT tällä hetkellä, ne tulevat antamaan ö, tietoa, mihin toimenpiteisiin näissä kyseisissä maissa on ollut. Ei ole mitään ihmelääkettä, ei ole, ei ole todellista lääkettä tällä hetkellä ja meidän maissamme on ennaltaehkäisy ja mielipiteen, yleisen mielipiteen tietoisuuden saattaminen, valistaminen ovat ainoita lääkkeitä, mutta kun olemme saaneet apua näissä eri, neljässä eri maassa, kiitämme saamastamme avusta, mutta sitä voitaisiin vielä vahvistaa. Me haluamme tässä nimenomaan konnittaa Brussels Airlines ja Royal Airlines ja Air France ja kaikkia näitä lentoyhtiöitä, jotka eivät ole lopettaneet lentoyhteyksiä ja toimintaansa meidän maamme kanssa. On erittäin tärkeää, että kaikki kumppanit tietävät, ettei meitä saisi ir- eristää. Ei se auta yhtään mitään. Pitää nimenomaan vahvistaa siteitä, yhteyksiä, jotta voimme todella yhdessä taistella tätä virusta vastaan. En halua käyttää enempää aikaa, mutta haluan AKT-yhteistyön, AKT-yhteistyön nimissä ja puheenjohtajamaana pyytää tässä ja nyt tukea ja apua Euroopan parlamentilta, että pidettäisiin kiireellisesti kansainvälinen solidaarisuuskonferenssi Brysselissä. Tällä hetkellä taistellaan terroristeja vastaan. Me tiedämme, että tässäkin on koalitioita muodostettu terrorismin vastaisessa taistelussa, mutta tode, meidän mielestä Ebola on jonkun sortin terroristi. Eli sen takia suuren luokan liikkeelle lähtö on tärkeää myös tässä sodassa, kun taistelemme tätä virusta vastaan. Me vetoamme kaikkiin EUn jäsenmaihin, jotta Brysselissä, Brysselissä järjestettäisiin niin kuin Sahelin ö, asiassa järjestettiin, että Brysselissä järjestettäisiin pian lähitulevaisuudessa kansainvälinen konferenssi Ebolasta ja sen konferenssin aikana voitaisiin herätettäisiin yleinen mielenpinto kiinnostumaan tästä asiasta, mutta se olisi myös vetoomus solidaarisuudesta kansainväliselle yhteisölle. Vielä kerran, rouva puheenjohtaja, kiitos EUlle kaikista siitä, mitä te teette tukiaksenne maitamme. Toivomme, että tämän kokouksen avulla ja myös tuonnempana järjestettävän konferenssin avulla pystymme todella tappamaan tuon viruksen. Minä olen uvoin kaikille kysymyksille, mitä tapahtuu kaikissa näissä kyseisissä maissa. Kiitos. And, um... Paljon kiitoksia arvoisa suurlähettiläs. Tämä ehdotus voidaan välittää AKT-ryhmällemme. Meillä on hyvä puheenjohtaja siellä ja minä uskon, että heidän kanssaan tästä voidaan hyvinkin keskustella. Nyt EUn puheenvuoroihin. Mm, Sörensen, Ekon pääjohtaja Defkokin on edustettuna. Kaksikin henkilöä on paikalla, en tiedä kumpi haluaa puhua. Sitten Veronique Lorenzo, Didier Vers, Defkosa, kollega Piteris, Upstups, ulkosuudenhallinnosta puhuuko EU yhdellä äänellä vai jaetaanko tässä aika niin koordinointi on tässä se A ja O. Me emme tiedä, kuka tässä oikein koordinoi ja mitä. YK, niin nyt haluaisin kuulla, että miten EUn sisällä toimintaa koordinoidaan. Eli ehkäpä voitaisiin välttää sellaista tilannetta, että kaikki puhuvat samasta asiasta No ehkäpä te voitte keskenään ne päättää, kuinka pitkään puhutte ja kuka vastaa. Kollega Sörsin, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. En aloita mitään koordinointikokousta tässä ja nyt, mutta voin sanoa, että me olemme tehneet yhteistyötä jo toukokuusta lähtien, erityisesti kesäkuukausin aikana. Oikeastaan päivittäin tai kahden päivän välein on järjestetty ERC-kokouksia. Me olemme olleet myöskin kenttäväkeen yhteydessä sekä Saraan että myöskin muihin Washingtonissa toimiviin kumppaneihin, eli koordinointia on olemassa ja me tiedämme, mitä eri toimielimet tekevät. Me täydennämme, toistemme työtä ja me yritämme ikään kuin todellakin täydentää olemassa olevaa työtä. Ihan yleisesti ottaen näin alkuun toteaisin, että kyse on klassisesta esimerkistä, eli siitä, että me emme ole havainneet, miten hauras tilanne voi olla, ja että miten vastahakoisesti tähän toimintaamme suhtaudutaan. Jos me olisimme ryhtyneet toimintaan aikaisemmin, niin varmaankin tilanne tänään olisi toisenlainen. Eli ikään kuin opimme tässä prosessin aikana. Toisaalta taas, mitä tulee tähän poliittiseen ponnekkuuteen, olen aivan täysin samaa mieltä kollega Görensin kanssa. Nyt tarvitaan tätä poliittista tahtoa me halusimme ottaa tämän asian ulkosuhde asioista vastaavien ministereiden esityslistalle. Päätelmät huippukokouksessa olivat tämän asian tiimoilta selkeät. Monet olivat sitä mieltä, että poliittista näkyvyyttä ei ollut olemassa. Kaikki tietävät, että me emme toimi ikään kuin Yhdysvaltojen hallituksena jäsenvaltiot kamppailevat sen suhteen, että miten he voisivat osallistua tähän prosessiin. He analysoivat tämän hetkistä tilannetta, mutta meillä ei ole yhteistä komentoketjua tai järjestelmää olemassa. Eli meidän täytyy vain yhdistää toimemme ja katsoa, mitä tarvitaan. Ja huippukokouksessa juuri tällainen toivomus esitettiin. Toiveena olisi myöskin se, joka täällä esitettiin Catherine Beerin toimesta, eli meillä olisi jonkinlainen hätäsuunnitelma. Minä toivoisin, että meille annettaisiin mandaatti tällaisen hätäsuunnitelman laatimiseksi. Näin teimme parin päivän sisällä. Tämä on lähetetty jäsenvaltioille hyväksyttäväksi. Kyse on henkilöisten suojavarusteista, kenttäsairaaloista, medivakista, kuljetuskalustusta ja niin poispäin. Joten mobilisointi on tapahtumassa. Ei tämä todellakaan vielä riitä, mutta kuitenkin tässä pikkuhiljaa päästään vauhtiin, mutta me tarvitsemme teidän tukeanne. Ja tämä hiljattain Strasbourgissa hyväksymänne päätöslauselma oli oiva alku tälle projektille. Ja toivottavasti tältä pohjalta voidaan sitten jatkossakin työskennellä. On sanomattakin selvää, että teemme tiivistä yhteistyötä New Yorkiin tulevien kan- kollegoiden kanssa. Torstaina järjestetään tämä kokous, jotka ovat myöskin Washingtonissa mukana, mutta on selvää, että EUn täytyy olla näkyvämmin esillä. Ja mitä tulee rahoituspuoleen, niin minä todellakin uskon, että me olemme olleet hiukan jälkijunassa, mutta ei hirveän paljon. Jotkut muistuttivat jo maaliskuisista varoitusmerkeistä, mutta minä sanoisin, että jo maaliskuussa ensimmäinen tuki paketti sovittiin. Puoli miljoonaa ei hirveän paljon, mutta me näimme, että tilanne on pahenemassa ja lisäsimme tätä tukea. Sitten kesäkuussa 2-3 miljoonaa lisää, sitten päästiin 12 miljoonaan. Ja kun huoli, huomaisimme, kuinka hankalasti tilanteesta on kyse, niin Piibalks ilmoitti, että 140 miljoonaa on käytettävissä etupainoitteisesti, jotta päästäisiin vauhtiin. Eli kyllä me kyllä seuraamme tilannetta, eivätkä nämä luvut niin pahoja ole. Jäsenvaltiot toimivat tehokkaammin. Viime viikolla luku oli 10 miljoonaa, jota oli jäsenvaltioiden tasolta oli saatu, ja nyt ollaan jo 78 miljoonassa. Keskustelin Didierin ja Defcon kanssa siitä, että voitaisiinko lisätä vielä tätä pakettia 30 miljoonalla, sillä me, meillä on yhteydet olemassa kriisialueelle. Mutta halusin vain sanoa, että mm, me toimimme nopeammin kuin muualla. Yleensä DEFCO toimii pidemmän aikavälin suunnitelmia käyttäen, mutta kuitenkin tässä on päästy jo keskustelemaan asioista ja lisää rahaa on käytettävissä. Ja mitä tulee tähän Emergency Aid Reserve-varoihin, mitä päätöksiä ei ole tehty, mutta jos halutaan näitä varoja käyttää hätäapuvaroja, niin silloin me tarvitsemme teiltä vihreää valoa. Mutta me haluamme myöskin varmistaa sen, että kaikki tietävät, minne varat menevät ja mihin tarkoitukseen. Sitten mitä Medivakiin tulee ja näihin kuljetuskalustokysymyksiin. kysymyksiin. Me olemme tehneet kaikkemme rohkaistaaksemme jäsenvaltiot tekemään yhteistyötä. Tämä Ranskan asiakirja oli erinomainen. Siinä kerrottiin, että nyt täytyy päästä yhteis, yhteiseen projektiin. Se ei ole helppoa, sillä yleisesti se menee niin, että jokaisella jäsenvaltiolla on vastuunsa kannettavana, kun puhutaan omien kansalaisten evakuoinnista. Ongelmana on se, että on olemassa tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat pieniä, joilla ei ole tätä evakuointikapasiteettia. MSF on kansainvälistä henkilökuntaa. Jos he sairustavat, niin mitä sitten tehdään? Minun mielestäni on pateettista toimia siten, että amerikkalainen yksityinen lentokone täytyy hankkia jonkun henkilön evakuoimiseksi Euroopan läheltä. Ja minä tulen olemaan pelastuspalvelu henkilökuntaan yhteydessä eri jäsenvaltioissa ja minä toivon, että he ovat yhteydessä kansallisen tason johtohenkilöihin, jotta näistä evakuointikysymyksistä keskustellaan ja sen jälkeen sitten keskustelen itse heidän kanssa. Yhteistyön aikaansaaminen on aika lailla hankalaa, mutta kyllä kaikki ovat halukkaita tekemään yhteistyötä. En puutu nyt yksityiskohtiin, mutta mitä tulee sitten itse koordinointiin, niin kuten sanottu, me olemme toimineet aika lailla aktiivisesti koordinoinnin suhteen, ei ainoastaan instituutiossa, vaan myöskin hallituksesta riippumattomien järjestöjen kanssa. Ja YK on nyt toiminut, mutta me haluamme tietenkin antaa Rikille ja muille kentällä työskenteleville mahdollisuuden ryhtyä tuumesta toimeen. Eli tämä on tämänhetkinen tilanne. Me yritämme pitää tästä ponnekkuudesta kiinni. Tarkoituksena on järjestää toinen epävirallinen ministeritason kokous, kuten viime viikolla johtajana toimisi Kristelina, jotta tarkoituksena on varmistaa, että tämä toimintamo on jatkossakin yhtä ponnekasta. Kiitoksia. Kiitoksia. En tiedä kuka DG Defkosta on täällä puhumassa. Kollega Verf, olkaa hyvä. Euh. Kiitos rouva puheenjohtaja. Lisään ihan muutaman sanan, mitä edeltäjäni sanoi. Ihan hyvä ja aiheellista muistuttaa, että puhumme kehitysyhteistyötä. Meidän pitää myös taata budjettikysymykset ja myös noudattaa, kiihdyttää vauhtia, mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon kaikki budjetilliset lisä kysymykset ja meidän pitää myös muistaa, onko, ehdolli, onko ehdollistaminen ollut oikein toimittua ja meidän täytyy myös toimia sillä tavalla, että voimme taata sen, että julkisia varoja hallinnoidaan erittäin asianmukaisesti. Onkin se julkista varoista. Meillä on vuoropuhelua jäsenvaltioista julkisten varojen hallinnoista. Miksi se on tärkeää? Että suurlähettiläs Sori sanoi sen hyvin ansiokkaasti. Maat, kuten esimerkiksi Sierra Leone, Liberia, Guinea, ovat tällä hetkellä menettämässä kasvunopeuttaan 3-4 prosenttia Sierra Leonessa, ehkä enemmänkin ja ehkä Liberiassakin me keskustelemme tästä Maailmanpankin kanssa, IMFn kanssa koordinoidusti, ja me olemme, toimimme sen logiikan mukaisesti, että pystymme takaamaan tämän, tämän kassan toimivuuden. Meidän pitää pystyä takaamaan sosiaalisella sektorilla palkkojen maksamisen, mutta myös koulutussektorilla pitää pystyä takaamaan palkanmaksu. Me haluamme myös taata turvallisuussektorin palkkauksen sujuvan hyvin. Siviilisektoreista puhuttaessani, puhuessani. Eli näiden toimintalohkojen pitää pystyä toimimaan, niille pitää antaa hyvät toimintamahdollisuudet, elinmahdollisuudet toimia asianmukaisesti tässä tilanteessa. Eli, me pystymme, eli tällä me haluamme taata tämän budjetillisen toiminnan. Mm, komissaari Bibals puhui siitä jo. Toinen toimintaosio tai lohko on, kun me haluamme kytkeä yhteen humanitaarisen ja kehitysyhteistyön, usein tämä linkki on vähän heikko tai puuttuva. Me haluamme taata sen, että kansalaisjärjestöt, jotka toimivat terveyssektorilla tai myös elintarvike- tai vesialalla, saavat tukea silloin, kun kriisi on siinä vaiheessa, että se on pien, vähenemään päin. Tässä ei ole vielä tänä päivänä, mutta me työstämme sitä, me pohdimme, miten otetaan käyttöön instrumentteja, joiden avulla voidaan taata tämä ylimenovaihe. Ja kuten jo täällä äh, Yhdysvaltojen suurlähettiläs sanoi, me teemme yhteistyötä amerikkalaisten kanssa – E, Afrikan unionin ohjelman tiimoilta. Mitä tulee sitten näihin kolmeen maahan, on paljon puhuttu Liberiasta ja Sierra Leonesta, e, mutta on totta, että Ginealla, e, Ginean kanssa EUlla on tärkeä rooli, kun puhutaan terveyskysymyksistä. Tässäkin on 10 ja 11 toimintaohjelmaa, me teemme yhteistyötä terveyssektorilla ja haluamme taata, että peruspalvelut ovat olemassa ja toimivat, kuten täällä on jo sanottu, pitkällä aikavälillä on tärkeää jatkaa sit, jatkaa sitä lähestymistapaa, että toimitaan heti eikä luovuteta. Meidän täytyy saada terveys tähän mukaan, terveyssektori tähän mukaan. Haluan vastata kahteen kysymykseen. Kyllä, kyllä, me otamme käyttöön joustavia menettelytapoja näissä kolmessa maassa joustavat menettelyt, kun puhutaan varainhoitoasetuksesta. Pääjohtaja siitä jo puhuin ja se on myös komissaari Pipals vahvistanut kun haluamme äh, ratifioida eurooppalaisen rahaston toiminnan, sen, olemassa sen toiminnan, se on erittäin tärkeää silloin, kun on kyse äh, riita, kiistakysymysten sovittelemisesta. Tätä ei ole vielä ratifioita, mutta me haluamme tehdä tämän Bridging Facility, saada käyttöön, kun, me, äh, otamme, kun tapahtuu yllättäviä käänte, käänteitä budjettikysymyksissä, silloin me pyrimme selvittämään näitä riitakysymyksissä muiden AKT-maiden kanssa tämä Euroopan kehitysrahaston ratifiointi on todella tärkeä. Se on prioriteettiasia, jos me haluamme tukea äh, näiden maiden toimintaa Ebola-kriisissä, mutta jos ajattelemme myös kaikkia muita kehitysohjelmiamme. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kollega Ostuups, ulkosuudenhallinnosta, olkaa hyvä. Arvoisat parlamentin jäsenet, oikein paljon kiitoksia Minulla on ilo ja kunnia edustaa täällä ulkoisuuden hallintoa. Heti alkuun korostaisin sitä, mitä täällä Klaus jo totesi. Eli päivittäin, jopa tunneittain olemme yhteydessä eri yksiköihin. Ja ne, jotka ovat mukana tässä prosessissa, eivät ole edes kaikki läsnä, sillä me teemme tiivistä yhteistyötä DG Sankon ja DV DG Moven kanssa, koska heilläkin on oma tehtävänsä hoidettavana tämän kriisin tiimoilta. Tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että lentoyhtiöt edelleenkin lentävät alueelle eivätkä peru lentojaan. Haluaisin lisätä vielä pari huomiota. Työ on jaettu eri pääosastojen kesken ja me te- todellakin teemme tiivistä koordinointityötä ja ulkosuhdehallinnon kannalta tärkeää on, että todellakin yhtäältä olemme yhteydessä itse alueeseen. Silloin kun kriisi lähti liikkeelle, niin havaitsimme, että monet alueen hallitukset ryhtyivät tiukkoihin toimenpiteisiin, rajat suljettiin, ilmakuljetukset alueen maiden välillä keskeytettiin – me käytimme kaikkia diplomaattisia me hyväksi, jotta näin tiukoilta toimilta vältyttäisiin. Ja voin sanoa, että tänään tilanne on paljon parempi kuin aikaisemmin, koska Akran lentokenttä sekä Dakarin lentokenttä ovat taas auki. Niitä voidaan käyttää henkilökunnan ja laitteiden kuljettamiseksi alueelle. Mutta lisäksi tarvitaan yhteyksiä myöskin muihin kuin kriisialueisiin. Viesti täytyy tietenkin välittää kriisistä myöskin muille alueille naapurimaihin. Lisäksi on olemassa myöskin hankalampi kysymys, ja se liittyy yhteydenpitoon jäsenvaltioihin. Kuten Klaus tässä jo totesikin, unionin toimielimillä ei ole tällaista mahdollisuutta. Me voimme tietenkin pyrkiä tekemään kaikkemme ja esittelemään hallitukselle ja puolustusvoimille nämä asiat ja toivomukset, mutta silloin heidän täytyy olla taas meihin yhteydessä pyyntöinen, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Me emme ole tähän päivään mennessä vielä saaneet minkäänlaisia toivomuksia. Jäsenvaltiot ovat aika lailla vastentahtoisesti tässä mukana. Esimerkiksi evakuoinnin suhteen. Me olemme toki tietoisia, että tilanne on kiireellinen. Ja kuten MSFn pääjohtaja totesi, tarpeet ovat suuret, me teemme kaikkemme. Ja täällä on pitkälti usein otteeseen viitattu tähän poliittiseen tahtoinen sitoumukseen. Sitten Kinea Bissausa toteutettaviin projekteihin liittyen. Me olemme niitä rahoittamassa. Ja vielä viimeinen asia. Tärkeää on myöskin osoittaa solidaarisuutta ei ainoastaan hallituksen puolelta, vaan myöskin Euroopan parlamentin taholta. Mielestäni on tärkeää olla yhteydessä näihin toimijoihin, järjestää kokouksia, kriisialueiden edustajien kanssa, jotta voimme osoittaa, että poliittista tahtoa on olemassa. Näitä kokouksia todellakin täytyy järjestää eikä lähteä niitä perumaan. Kiitoksia. Kiitos. Vielä kaksi kollegaa haluavat nopeasti kommentoida ja sitten pyydän alkupuhujia, jos he haluavat reagoida siihen, mitä he ovat kuulleet joko meidän jäseniltämme tai EUn toimielimiltä. Dias de Mera ja Charles Görens, haluat sanoa jotakin. Señora presidenta, Kiitos rouva puheenjohtaja ihan lyhyesti oma osuuteni keskusteliin. Lääkärit ilman rajoja sanoo, että epidemia on nyt jo kontrollin ulkopuolella. Sanotaan myös hyvin selkeästi, että sairastuneiden määrä moninkertaistuu tulevina viikkoina. Kansainvälinen terveysjärjestöllä ei ole tästä mitään ennak- vastaavaa ennen kokenut Olemme siis todella kiireellisen kirjallisen tapauksen edessä kaikki. Kaikilla kriisitapauksilla on erilaiset vaiheet. Meillä on kriis, hätä, kriisi ja sitten jälleenrakennus. Tämä kiireellisyys tarkoittaa, että meillä on kolme verbiä eristää, hoitaa ja evakuoida. Tämä tarvitsee todellakin jotakin, joka käskee, joka komentaa, joka johtaa, joka koordinoi, joka valvoo. Viimeinen kommentti. Minulla on hyvin niitä paljon, mutta äh, minä, mm, minä kuuntelin teidän suosituksianne. Enrique Kereron ehdotus oli minusta erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kun Espanjassa on kolme tapausta, ei kaksi. Yksi kuolemantapaus ja toinen, joka sai hyvän korkean lääketieteellisen hoidon ja kolmas on nyt toistaiseksi vielä hengissä. Meillä on myös AGT-järjestö. Sen edustajan ehdotus oli erittäin hyvä, mutta heidän pitää tajuta myös, että tämä <clears throat> puheenjohtajuus siirtyy sitten seuraavalle maalle. Ja tässä me voimme poliittisesti myös voittaa paljon tämän Ebola-kriisin voittamiseksi. Kiitos Charles Görens. Ja hyvin lyhyesti, koska haluan puheenvuoron antaa myöskin asiantuntijoille. Ihan lyhyesti. Minä kuuntelin tarkasti Sörensenin ja ulkosuhdepalvelun edustajien, edustajan sano, sanomista, mutta minä haluan nyt sanoa tässä jäsenvaltiolle neuvostoa on pyydetty tulemaan meidän jokaisen kokouksemme. Minä haluaisin, että se teki selkoa, miten se on tehnyt, miten se on toiminut tässä tilanteessa tässä äärimmäisen herkkäluonteisessa vaikeassa tilanteessa neuvosto on ollut hiljaa. Tämä lainsäädäntökäyden alusta alkien ja minusta se on kummallista. Minä haluaisin, että neuvosto selittäisi, selmaisi kantansa ja kantaisi sille kuuluvan vastuun. Kiitos. No varmaankin kirjoitamme neuvostolle tästä koordinaatioasiasta puheenjohtajamaan johtajalle. Niin, me emme voi antaa vieraspuhujille pitkiä puheenvuoroja, mutta haluatteko reagoida maksimissaan kaksi minuuttia per edustaja? Haluaisiko suurlähettiläs sanoa jotakin? On the question of, um, the law. No ensinnäkin vaikutukset, joita eristyksellä on ollut. No se on luonut tietoisuutta kansalaisten keskuudessa. Kaikki ovat tietoisia – siitä enää kukaan ei kiellä tätä todellisuutta, koska silloin kun Ebola puhkesi, niin ihmisillä oli vaikeuksia hyväksyä. Ihmiset eivät yksinkertaisesti suostuneet hoitoihin ja jopa hyökkäsivät hoitohenkilökuntaa vastaan, mutta tämä on nyt menneisyyttä. Sitten toinen etu on se, että kun maa on eristyksissä kolme päivää, me olemme osoittaneet meidän päättäväisyytemme ja sitoutuksemme, sitoutuksemme kansainväliselle yhteisölle. Toisin sanoen hallitus ottaa tämän hyvin vakavasti. Ja kolmanneksi, kolmas vaikutus, joka sillä on, on se, että ihmiset ovat enemmän tietoisia kansanterveyteen liittyvistä sanitaatiokysymyksistä. He tietävät, että täytyy olla hyvin tietoisia ruokahygieniasta, siitä mitä syö, miten ympäristö pidetään terveenä ja turvallisena. Myöskin silloin, kun Ebola puhkesi, niin silloin samaan aikaan meillä oli malaria- ja kolerakausi, eli tämä oli hieman tällainen sekava tilanne. Mutta eristyksen myötä kansalaisia on koulutettu, tietoisuus on lisääntynyt sitten toinen kysymys, joka liittyi siihen, onko Ebola-kriisillä vaikutusta meidän kehitystavoitteisiin. Kuten Defcon edustaja sanoi, kyllä, tietenkin tämä asettaa vaaranalaiseksi meidän päättäväisyytemme mennä eteenpäin kehitysasioissa, koska tällä hetkellä koko maa on seisokissa. Taloudellista toimintaa ei ole lainkaan ja laivastot ovat paineen alla, he eivät halua mennä sellaisiin satamiin, joissa tartuntoja on ollut. Naapurimaiden satamat kieltäytyvät vastaanottamasta laivoja, jotka tulevat Ebola-satamista. Eli tässä me tarvitsemme kansainvälistä apua, erityisesti EUn apua jotta saadaan yhteys naapurimaihin, mutta myöskin jotta alueelliset satamat saadaan käyttöön. Eli hyväksytään se fakta, että laivan tuleminen ei välttämättä tarkoita sitä, että Ebola tulee laivan mukana. Kiitos. Thank you. Do any of the... Kiitos. Haluaako joku muu edustaja sanoa jotakin nopeasti? Before we finish, yeah. Me palaamme tähän oma-aloitteisen mietinnön puitteissa, mutta nyt siis nämä hätäongelmat kentällä. Muutama kysymykseen vastaisin. Niin, yksi henkilö sai tartunnan, hän on yksi näistä 350, jotka on lähetetty alueelle nämä henkilöt menevät tälle riskialueelle alle tunnin pitäisiksi ajaksi. Heillä on olemassa myöskin tällainen ö, tarkastusjärjestelmä käytössä, eli valvotaan toistemme toimia. Henkilöitä on koulutettu, mutta silti yksi tartuntatapaus on päässyt syntymään, niin tämä johtunee siitä, että silloin kun toimitaan ebulaa vastaan, niin varsinaista hoitoa ei ole olemassa. Ihmiset vain eh, eristetään ja ihmisille annetaan mahdollisuus uudelleen nesteytyksen ja kivunlievityksen kautta mahdollisuus selviytyä tilanteesta ja muista seurannaisvaikutuksista. Meillä on olemassa nyt näitä 40-50 sairaala, vuodepaikan sairaaloita. Ja ensimmäistä kertaa meillä on Monroviassa mahdollisuus laajentaa sairaalatoimintaa 200-400 vuodepaikkaan. Tämä tietenkin aiheuttaa suuria haasteita hoitohenkilökunnalle. Tämä on suurin Ebola-eristysyksikkö kuin koskaan aikaisemmin. Riskinä on myöskin se, että tartuntatapauksia on enemmän kuin voidaan ottaa vastaan, joten kaikkialta Monroviasta ja sen lähialueilta ihmisiä virtaa näihin käytössä oleviin sairaaloihin ja hoitokeskuksiin. Tästä kaikesta on opittu, että meidän täytyy vain saada lisää henkilökuntaa paikalle. Me tarvitsemme suojel turvavia toimenpiteitä ja muita ja selkeämmän komentoketjun, joten ehkäpä juuri sotilashenkilöstöä voitaisiin tässä yhteydessä käyttää tehostetummin hyväksi. On ehdotettu tällaisia paikallisen tason hoitokeskuksia, mutta silti standardien on oltava erittäin tiukkoja, koska silloin tässä syntyy ongelmia, sillä Ebola-tartunnasta tartunnan mahdollisesti saaneiden joukossa myöskin malaria tai muita potilaita, joten meidän täytyy varmistaa, että eristystoimet ovat selkeät. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hyvin, toimia hyvin nopeasti se on kaiken A ja O. Mitä pidempään odotetaan, niin sen suurimmaksi riski kasvaa, että tartuntatapauksia löytyy myöskin naapurivaltioista. Ja kun tämän menee yhä vaikeammaksi, kun kerran uusia potilaita ei voida ottaa vastaan, niin nyt täytyy toimia todellakin hyvin, hyvin nopeasti. Pahoittelen, että puutuin asiaan juuri tuolla hetkellä. Eli jos muilla puhujilla on jotakin kiireellistä sanottavaa, joka on tultava julki juuri nyt, olkaa hyvä. No, hyvin nopeasti siitä, kuinka tärkeää kapasiteettia on kasvatettava Ebola-hoitokeskuksessa. Kuten sanoin, suunnitteilla on 44 keskusta viidessä maassa. Meillä on kumppaneita 20 näistä. Ja tämä on äärimmäisen huolestuttavaa. Asetetaanpa tämä puitteisiin. Filippiinien syklonin jälkeen meillä oli 150 lääkintätiimiä, jotka tulivat auttamaan. Eli nyt ollaan jo tästä jäljessä ja toistaisin Chrisin vetoomuksen siitä, että pelastuspalvelujärjestöt, niiden täytyisi tarkastella tämän tyyppistä toimintaa. Kansalliset armeijat, ne voisivat tarkastaa tämän tyyppisiä toimintoja koska me olemme käännekohdassa, jos me katsomme eri kaavioita, jossa ennustetaan epidemian kehitystä, niin meidän täytyy lähteä liikkeelle nyt, koska uusia tapauksia tulee tuhansia viikossa. Ei riitä, että rakennetaan näitä keskuksia. Tällä hetkellä kaksi hallitusta rakentaa keskuksia ja toivoo, että ne saadaan jaloilleen. Toivoo, että tiimejä tulee, mutta tiimien täytyy, ne täytyy saada. Ja tässä tarvitaan kollektiivista toimintaa. Ja ehkä vielä nopeasti vastaan kysymykseen ovatko potilaat immuuneja, heidän immuniteettinsa on vahvempi kuin muiden ja heitä käytetään eri tavoin. Ne, he vierailevat yhteisössä ja antavat ihmisille neuvoja hoidoista. Lääkinnällinen evakuointi on ongelma, koska silloin lääkinnällinen henkilökunta tuntisi olonsa turvalliseksi ja uskaltaisivat lähteä liikkeelle. Eli meidän täytyy tässä saada asiat liikkeelle New Yorkissa järjestettävässä ja Washingtonissa järjestettävissä kokouksissa. Ja olen kuullut ehdotuksen myöskin herra Guerrerolta, ja joka sai tukea kaikilta kollegoilta. Eli varmaankin valiokunnan tulisi järjestää nyt kiireellinen kirje puheenjohtajamaalle ja myöskin korkealle edustajalle – enkä vielä ole aivan varma, tulisiko se lähettää jollekin komission jäsenellekin tästä evakuointiasiasta. Eli mietitään tämä loppuun saakka, mietitään ketkä ovat näissä tärkeissä kokouksissa ja kenelle kirje täytyy lähettää, jotta asiat lähtevät liikkeelle. Tässä tarvitaan oikeita henkilöitä. Ja sitten meillä on oma-aloitteinen mietintö, jossa tarkastelemme pitkän aikavälin tapahtumia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja EUn toimitsijoita, jotka ovat tulleet tänne paikalle tänään. Paljon kiitoksia. Ja haluaisin kiittää myöskin tulkkeja siitä, että he olivat tänään kovin sallivia. Ja haluaisin muistuttaa, että ensi viikon valiokuntakokous on peruttu kuulemisten takia ja tulette kuulemaan kuulemisista koordinoijilta. Eli meidän kaksi kuulemista ovat maanantai- ja tiistai-iltoina, mutta koordinaattorit infoavat teitä näistä, eli kuulette oman ryhmänne henkilöstöltä. Haluaisin vielä kiittää tämän aamun kokouksesta ja kokous on päättynyt. I should have said we have this afternoon, of course, at three o'clock the meeting. We resume at three o'clock with... Eli jatkamme kello 15 ja keskustelemme silloin ilmastonmuutoskonferenssista, kopista sekä myöskin Saharov-palkinnosta.